Good afternoon, colleagues. We begin with the adopt... Hyvää iltapäivää, kollegat. Lähdetään liikkeelle hyväksymällä esityslista. Haluaisin esittää muutamia muutoksia. Kohta kuusi, joka on Schengen-alueen toimintaa koskevan vuosikertomuksen mietintö. Carlos Coelion mietintö. Hän haluaisi lykätä sen 8. maaliskuuta järjestettävään kokoukseen. Jos vastalauseita ole, hyväksytään tämä kielivalikoimasta, kroatian kielen kieli puuttuu, ja sitten delegoidut säädökset. 26. helmikuuta komissio hyväksyi uuden delegoidun säädöksen. Tämä liittyy tiettyjen huomausaineiden lehtöaineiden sisällittämistä näiden aineiden luetteloon. Liben määräaika senten vastalauseiden esittämiseksi on nyt annettu. 28. helmikuuta Euroopan parlamentti on saanut komission täytäntöönpanopäätöksen, joka koskee keskeisiä yhteyspisteitä rajanylitysjärjestelmässä, jossa on kyse tiedon keräämisestä tilastotietoihin ja siihen, miten päästään EES-tietoon ja siihen liittyviin kahteen liikkeeseen. Tämä asiakirja on live uutislehtisessä toinen maaliskuuta 2018 ja määräaikaan asetettu, jos jäsenet haluavat vastustaa, niin toivon, että ilmoitatte Liben sihteeristölle ennen maaliskuun 16. päivää. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen 15. päivä kesäkuuta on hyväksytty, jos ei vastalauseita siis, niin hyväksytty. Nyt kollegat päästään esityslistalla kohtaan neljä yksi keskeisin aihe tänä iltapäivänä. ja näitä voin toivottaa tervetulleeksi edustaja Ajala Senderin osallistumaan tähän keskusteluun. Yhteinen keskustelu siis, ja hän on puheenjohtaja Euroopan parlamentin Maghreb-valtuuskunnassa ja lisäksi tätä ja hän on myös AFET-ulkoisen varapuheenjohtaja. Eikö se Pörmön toimitan tervetulleeksi myös AVE-valiokunnan varapuheenjohtajan. Tervetuloa Libyvaliokuntaan. Aiheena on hyvin tärkeä Libyan tilanne. Olen hyvin iloinen siitä, että järjestämme tällaisen kokonaisvaltaisen yhteisen keskustelun, koska aihe on niin vakava. Eli me ehdottelin vähän aikaa sitten, että järjestäisimme matkan alueelle – yhdessä Euroopan parlamentin Maghreb-valtuuskunnan kanssa. Emme päässeet paikalle, joten on hienoa, että saamme tämän eh, briefauksen. Lisäksi saamme briefauksen ulkosuhdehallinnolta tänä iltapäivänä. Pidemmittä puhetta kuulemme edustaja Senderiltä. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Permille lyhyesti keskustelun aluksi. Anteeksi, minulle juuri sanottiin, että edustaja Permä puhui, puhuu ensin. Olkaa hyvä. AFET-valiokunnasta. Olkaa hyvä. I will speak in Spanish. Bueno, agradecemos esta... Kiitoksia tästä tilaisuudesta puhua eh, eh, tilanteesta, maahanmuuttotilanteesta, vetostustilaisuudesta Libyassa ja muissa maissa että yötä siirtolaisjärjestö tekee Libyassa on hyvin tärkeää. Parlamentin tuella toimitaan myös ty- yhteinen työryhmä, joka on perustettu EUn ja Afrikan unionin ja YK väillä viime vuoden marraskuussa, on tärkeä askel eteenpäin, jotta voidaan puuttua tähän dramaattiseen tilanteeseen Libyassa olemme nähneet edistystä viime kuukausi yli 9000 pakolaista on palannut maahansa ja monet ovat pyytäneet turvapaikkaa. Heitä on evakuoitu Livuosta marraskuun lopusta lähtien. Kuitenkin vieläkin on tuhansia pakolaisia maahanmuuttajia, jotka elävät Libyassa usein varsin vaikeissa olosuhteissa ja varsin usein heidät on suljettu pidätyskeskuksiin, joten kansainvälisesti pyritään auttamaan, suojelemaan näitä. Tämän toimen pitää vain tehostua, jotta voidaan auttaa niitä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa pitäisi saada pystyä parantamaan kestävällä tavalla Libon tilannetta. Pakkolaisten kohdalla meidän pitää tiivistää ponnisteluitamme, jotta voimme löytää poliittisen kestävän ratkaisun Libyan kriisiin. EU tukee tiukasti YK toimia jotta voidaan lähteä liikkeelle kattavassa poliittisessa strategiassa ja voidaan, jossa YK auttaa Libyaa. Me seuraamme tilannetta valppaasti ja tällä hetkellä olemme yhteyksissä erityisedustajan YK pääsihteerin, herra tohtori Gasansalainen, jotta löydettäisiin sellainen päivämäärä, jolloin voitaisiin keskustella lähiaikoina asiasta. Sitten vielä lopuksi kollega Me Panzeri ST-ryhmästä ikävä kyltä ei voinut tänään tulla paikalle. Hän muutama viikko sitten esitteli suosittelusuosituksensa komission neuvostolle Libyasta. Seuraava mielipiteen vaihto tästä mietintöluonnoksesta pidetään 23. huhtikuuta ja siitä äänestetään 24. päivä. Nyt annan puheenvuoron rouva Ajela Senderille. Olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, eh, señor, señor vicepresidente. Yo solamente quería eh, saludar también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 kiinnitetään riittävästi huomiota näihin asioihin YK kanssa. Meidän pitää ottaa huomioon koko maa ja kaikki, mitä on tehty aikaisemmin ja mitä haluamme tapahtumassa tulevaisuudessa. Eli me käsittelemme maata emme osittain, vaan me emme halua lisätä tätä sirpaloisuneisuutta, vaan me haluamme, että meillä on kaiken kattava näkemys ja näin pystymme paremmin auttamaan asiassa. 25. tammikuuta meillä oli jo kokous ja siellä meillä oli Maghreb-asioista vastaava delegaatio ja kävimme keskustelua sekä Pikeen kanssa että myöskin Libyan edustajien kanssa. Ja näissä keskusteluissa saimme kuulla tietyistä asioista, jotka olivat kannaltamme myönteisiä, koska kun ajatellaan nyt, kuinka paljon näitä sisäisesti siirtymäneutuneita joutuneita ihmisiä on, niin kun otetaan nyt huomioon nämä olosuhteet ja työ, jota on jo tehty eri kansalaisjärjestöissä, niin nyt he ovat alkaneet palata asuinpaikoilleen. Eli se on tietysti hyvä uutinen vaikka meillä on tietysti uusiakin tarpeita. Eli että meidän täytyy ennaltaehkäistä näitä miinoja ja muita. Meidän täytyy katsoa, millaisia ongelmia vielä on jäljellä. Ja tämä korkean tason edustajaryhmä, jossa mukana oli myöskin EU, Afrikan unioni ja YK helmikuun lopussa Tripolissa, niin siellä tuli esiin asioita sen suhteen, mitä voidaan vahvistaa yhteistyötä Libyan viranomaisten kanssa tällä hetkellä, jotta paremmin pystymme vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Yeah. Kuuntelemme sitten Piketä ja Mohdyytä myöskin komissiosta liittyen tämän delegaatiomatkan tuloksiin. Ja lopuksi vielä puheenjohtajakokous on antanut valtuutuksen ad hoc valtuuskunnan Libyaan mahdollisimman pikaisesti, kun otetaan huomioon turvallisuusolosuhteet, jotka viime viikkoina olivat olleet aika ongelmalliset. Ja delegaation johdossa olisi sitten magreb maista vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja ja muiden, esimerkiksi Liben, Afetin ja ihmisasioiden valiokunnan edustajat. Olemme alkaneet valmistella tätä tärkeää matkaa. Ja heti kun meillä on konkreettista kerrottavaa, niin saatte sitten kuulla siitä. Kiitos. Thank you to both of you. Kiitos oikein paljon teille molemmille. Carmen Sake saisi siis seuraavaksi puheenvuoron UNHCRn Pohjois-Afrikan yksiköstä. Saamme häneltä tietoa siitä, miten etenee UNHCRn työ Libyassa. Olkaa hyvä. Thank you very much for inviting us. Uh, Kiitos oikein paljon tästä kutsusta. Näin saamme mahdollisuuden selittää hiukan sitä, mitä UNHCR Libyassa tekee ja mitkä ovat meidän prioriteettimme ja toimimme keskeisimmät asiat. Tämä on meille tärkeä mahdollisuus. Kiitos. Aluksi selitän lyhyesti, mitkä ovat UNHCRn prioriteetit Libyassa. Neljä prioriteettia vahvistaa ensinnäkin yhteyksiä Libyan viranomaisiin – vastata humanitaariseen tilanteeseen, joka on valloillaan nyt, siellä maassa. Me pyrimme laajentamaan ohjelmiamme hyvin hankalassa tilanteessa olevassa maassa, myös alueilla, joilla meillä on rajallinen pääsy ainoastaan. Sisäisesti siirrettyjen kanssa pyrimme läheisemmään pään yhteyteen. Isäntä yhteisöihin ja sisäisesti siirtyneisiin. Ja lisäksi pyritään kiinnittämään huomio pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Puhun vähän yksityiskohtaisemmin näistä ryhmistä, mutta on tärkeää sanoa, että Libya ei ole kaikkein helpoin alue mitenkään työllemme, kun otamme huomioon turvallisuustilanteeseen ja dynamiikan siellä alueella. Kuitenkin olemme tehneet vuodesta 19 21 jo siellä työtä, eli 27 vuoden aikana. Vuoden 2014 heinäkuun jälkeen muun YK-järjestelmän kanssa olemme toimineet Tunisiasta käsin. Tämän sanottoni UNHCR ei koskaan lähtenyt Libyasta. Meillä on läsnäoloa vielä kansallisten edustajien kautta. Ja vuoden 2016 jälkeen UNHCR on ollut säännöllisesti siellä matkoilla henkilöstöä. Ja toiminta on jatkunut, mikä liittyy rekisteröitiin ja avottuvaisten henkilöiden tunnistamiseen. Sellaisten, jotka vaativat kansainvälistä suojelua. Meidän huolenaiheenamme on 520 000 henkilöä kolmessa eri ryhmässä. Sisäisesti siirtymään joutuneet – noin 180 000 ihmistä. Ja sitten palanneet noin 340 000 ja sitten 47 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa. Vuoden 2016 jälkeen UNHCR on rekisteröinyt noin 10 000 turvapaikanhakijaa, vaikka uuden YK on koko järjestelmä on jouduttu sieltä purkamaan. Yksi ongelma on kansallisuuteen liittyvä ongelma. UNHCR on pyytetty hoitamaan seitsemän kansallisuutta ainoastaan. Somalit, sudanilaiset, eritrealaiset, etiopialaiset, syyrialaiset, irakilaiset ja palestiinalaiset, jos ette ole tästä tietoisia. Kuitenkin olemme jatkuvasti keskustelleet Libyan viranomaisten kanssa. Ja viime aikoina meillä on ollut mahdollisuuksia puuttua myös jemeniläisten ja eteläsudanilaisten tilanteeseen. Sisäisesti siirtymään joutuneiden osalta UNHCR on tehnyt yhä enemmän työtä. Me olemme korottaneet budjettiamme ja laajentamme toiminta-alaamme. Sabratan hätätilanteeseen liittyen ja Kavandan tilanteeseen uusimpana tilanteena. Olemme kovasti pyrkineet tarjoamaan tukea 1200 sisäisesti siirtymään joutuneelle 300 perheelle, jotka ovat pyrkineet palaamaan kotikaupunkeihinsa, mutta joita on estetty näiden taisteluiden takia. Noin 50 kilometriä Avergan etelän ja itään. Olemme antaneet heille tukea, kuten telttoja, vaatteita, vettä ja niin edelleen. Vuonna 2018 pyrimme panemaan pari sataa tällaista nopean toiminnan projektia, joista on tukea sekä vastaanottaville yhteisöille sisäisesti siirtyneille että myös pakolaisille – ja tämä on tapa lisätä näiden yhteiskuntien elinvoimaisuutta. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta teemme Jämän kanssa yhteistyötä. Meillä on kymmenen yhteispistettä kumppaneiden kanssa, joissa tarjoamme apua. Kuudessa näistä pisteistä koordinointia tehdään IAMan kanssa yhdessä teemme yhteistyötä myös Liban rannikko vartioston kanssa kapasiteetin rakentamisessa, tunnistamiskysymyksessä ja siinä, miten kohdellaan ihmisiä, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua. Ja sitten hätää transitjärjestelmä, joka on ollut marraskuusta lähtien voimassa. On tärkeää todeta, että viime vuoden marraskuusta lähtien Suurin osa Libyan viranomaisten päätöstä vapauttaa ihmisiä liittyy siihen, että suostutaan evakoimaan nämä ihmiset. Ja UNHCR on siis luonut tällaisen hätätransit-järjestelmän, jonka kautta pääsevät näistä pidätyskeskuksista liikkeelle kaavoittuvaisemmassa asemassa olevat ihmiset. Evakointeja on tuhat. 334 turvapaikanhakijaa tai pakolaista näistä keskuksista. 1020 on siirretty Nigerin hallituksen avulla. Siellä on ollut, saatu paljon tukea kaikkein haavoittuvaisemmalle ja 312 on suoraan evakuoitu Italiaan. Siellä Italian hallitus on ottanut vastuulleen näiden henkilöiden pakolaisaseman ja suojelun. Yksi tärkeä painotettava asia on se, miten hankalissa elinoloissa näissä keskuksissa eletään. Siellä ei ole kunnollista kunnollisia saniteettitiloja, il, ilmanvaihtoa, ei minkälaisia tiloja, joissa päästään tapaamaan. Heitä kuitenkin UNHCR tekee parhaansa näiden ihmisten tunnistamiseksi, jotta tunnistettaisiin siellä kaikkein haavoittuvaisimmat, jotka voidaan sitten evakuoida. Ja sitten uudelleen sijoittamisesta on hyvin tärkeää painottaa sitä, että kansainvälistä solidaarisuutta tarvittaisiin enemmän, kun puhutaan uudelleen sijoittamisen kiintiöistä. Me pyrimme evakuoimaan ja toimimaan kaikki kaikkein haavoittuvaisimmassa asemissa olevien puolesta. Mutta kun heidät vapautetaan, heillä on löydettävä jonkinlainen ratkaisu, ja tämän puolesta me olemme pyrineet puhumaan. Lailliset reitit ja nämä uudelleen sijoittamiskiintiöt. Joulukuussa 2017 UNHCR aloitti vetoomuksen 1300 uudelleen sijoittamispaikan puolesta. 1300. Tämä on se ryhmä, että olemme pyrkineet tämän hätää transitjärjestelmän, siirtojärjestelmän kautta evakuoimaan. UNHCR on saanut 1100 lupausta tähän mennessä. 430 paikkaa tulee Euroopan mailta. Kovasti arvostamme tätä. Kuitenkin lisäpaikkoja tarvitaan, lisäsolidarisuutta tarvitaan, jos pyritään uudelleen sijoittamaan noin 5000 pakolaista – tai 10 000 pakolaista, niin UNHCR voi auttaa tunnistamaan nämä tapaukset, mutta kuitenkin maiden on nyt osallistuttava. Sitä kautta, että hyväksytään, vastaanotetaan nämä ihmiset. Niger on ottanut vastaan 1020, mutta 25 ei kyllä vain on lähtenyt Ranskaan näiden kuulemisten jälkeen. Eli kunhan lisää ihmisiä lähtee Nigeristä, niin saamme sinne lisätapauksia Nigeriasta. Siksi on tärkeää osoittaa myös hallituksille, että osoitetaan solidarisuutta pakolaisille. On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö kantaa tämän vastuunsa. Lopuksi on hyvin tärkeää painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että UNHCR pääsee ei ainoastaan käsittelemään näitä seitsemää kansallisuutta, vaan kaikkia, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. IOM on tehnyt työtä evakoidakseen ja palauttaakseen ihmisiä näistä säilönottokeskuksista. Meidät on rajoitettu tiettyihin kansalaisuuksiin ja tämä ei tarkoita sitä, että muut, esimerkiksi Kongon demokraattisesta tasavallasta ja muista maista, eivät tarvitsisi kansainvälistä suojelua tai muuta tukea. Eivät ehkä kaikki välttämättä tarvitse suojelua. On tärkeää todeta myös tuo, mutta tarvitsemme kuitenkin kunnolliset mekanismit, jotta näemme, ettei ketään palauteta, joka ei voi kotiin palata. Uskoakseni voin päättää puheenvuoroni tähän. Kiittäisin siitä, että saimme tulla tänne jälleen kerran ja toki olin valmis vastaamaan, jos UNHCRlle on kysymyksiä. Kiitos oikein paljon. Teille saattaa olla myöhemmin kysymyksiä. Kiitos nyt oikein paljon. Nyt lyhyt briefaus EUn Afrikan unionin YK Task Force matkasta 22.23. helmikuuta. Tämä task force luotiin Afrikan unionin EUn huippukokouksen yhteydessä viime syyskuussa tietenkin, jotta voitaisiin pelastaa ihmishenkiä pakolaisten ja siirtolaisten henkiä näiden hankalien reittien varrella, josta on keskusteltu ja josta on HCR on keskustellut. Komissiosta edustaja Morgan ja sitten Vicky ulkosuhdehallinnosta. Hienoa, että olette täällä. Simon Moidi ehkä komissiosta ensin. Olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Lyhyt asia, jonka sanoisin, nimittäin korostan sitä, että monet yksityiskohtaisista toimista, hankkeista, joita täällä juuri YK-kollegat kuvasivat, niitä rahoitetaan YK, EU-varoista. Tätä on tärkeää korostaa, koska tämä on vaikeaa toimintaa vaikean kumppanin kanssa joskus annetaan syntyä sellainen kuva, että EU on vain mukana näissä ö, tukahduttavimmissa toimissa ja suojelupuoli työssämme ja kuinka paljon rahoitamme tätä toimintaa joskus unohtuu. Haluaisin tämän myös pöytäkirjoihin. Jos voisin kertoa tästä toiminnasta vielä 21. 23. helmikuuta matkustimme Tunisiin, mutta myös Tripoliin yhdessä Afrikan unionin sosiaali- oikeuksien komitean kanssa. Samoin oli YK pakolaisjärjestöstä kollega mukana ja kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestöstä ja ulkosuhdehallinnosta myös oli kollega mukana. Mielestäni tämä oli aika tärkeä matka, ensimmäinen korkean tason työmatka Libyaan pitkään aikaan. Ja tätä kautta mielestäni pystyimme seuraamaan eh, keskustelua, jota oli käyty EU-Abidjan huippukokouksessa ja mitä oli tapahtunut sille. Haluaisin ehkä hiukan kertoa, minkä tyyppisiä keskusteluja meillä oli, ketä tapasimme, mutta lyhyesti käsittelen myös viimeisintä tilannetta koskien meidän näkökulmaamme. Matkan aikana pystyimme näkemään Libyan ulkoministerin, eh, sisä, varasisäministerin ja rajavartiojärjestön johtajan ja pidätyskeskuksien johtajan, jossa lipulaiset kutsuvat näitä ihmisiä siellä laittomaksi. Siirtolaiseksi sitten tapas, kävimme asti kanssa, joka on lähellä Tripolia. Me pystyimme vierailemaan myös eh, muissa keskuksissa. Tämä oli hyödyllistä poliittiselta kannalta katsottuna, mutta saimme myös kuvaa olosuhteista leireillä. Näimme itse paikan päällä tilanteen, vaikkakin tämä todennäköisesti tämä keskus on lähimpänä Tripolia, ehkä se on paras kaikista näistä keskusta, mutta siltäkin saa jonkinlaista kuvaa, kuinka vaikeissa oloissa ihmiset näissä keskuksissa ovat. Sitten ehkä lähden liikkeelle kokonaistilanteesta tällä hetkellä, jos lyhyesti tarkastelen näitä keskivälimeren reittejä ja ihmisten määrää, joita Italiankin saapuu. Ja jos ajatellaan näitä lukuja, tämän päivän mukaan nyt on 66, prosenttia alemmalla tasolla kuin olimme 5. maaliskuuta 2017, joten 5000 että saapumista vähän yli on ollut tähän mennessä EU-hun tänä vuonna. Sitten muutamia kiinnostavia seikkoja. Ensinnäkin jos tarkastellaan lähtömaita ja tehdään vähän erittelyä. Helmikuun lopussa oli noin 3700 ihmistä, jotka saapuivat Italiaan Libyasta joten vieläkin suuri enemmistö ihmisistä tulee siis Libyasta, mutta huomattava lisäys on ollut ihmisten parissa, jotka tulevat Tunisiasta. Tunisiasta on, on yli 1100 suurin piirtein tämän siellä paljon vahvempi tilanne kuin oli viime vuonna. Jos katsotaan sitten ihmisten kansalaisuutta, sekin on mielenkiintoinen asia havainnoida. Tietysti edelleenkin paljon eritrealaisia. He muodostavat yhden neljäsosan tulijoista Italiaan tähän mennessä tänä vuonna, mutta toisella siellä tällä hetkellä on Tunisia yksi viidesosa kaikista tulokkaista ja hyvin kiinnostavaa. Ensimmäistä kertaa nyt aletaan nähdä sellaista, että ihmisiä tulee Libyo, Libyasta, itsestään siis Libyan kansalaisia. Tällaista emme ole nähneet huomattavissa määrin ollenkaan ennen tätä vuotta. Sitten mitä tulee vähän työhön ja keskusteluun, jota me kävimme, niin kuin UNCHRn kollega sanoi, yksi asia, jossa EU tukee taloudellisesti, on pakolaiset Libosta 1350 Libosta. Tällä hetkellä Pariisissa pidetään kokous uudelleensijoittamistoimista ja siellä varmasti EU-jäsenvaltiot tulevat korostamaan sitä, ettei voivat kyllä sijoittautua, mutta voitaisiin myös hiukan nopeuttaa yksittäisten hakemusten käsittelyä UNHCRn kollegion toimesta. Olemme, meillä taitaa olla tarpeeksi hakemuksia, että voidaan rahoitusta, että voimme kattaa nämä kustannukset. Tässä, tästähän puhuimme aikaisemmin valiokunnassa, että kaksi, viime vuoden syyskuussa teimme pyynnön 50 000 uudelleensijoittamispaikasta jäsenvaltiossa. Nyt on saatu vastauksia jäsenvaltioista noin 40 000 vieläkin muutama isompi maa puuttuu. Ja sitten näistä 7000 kattaa keskivälimeren reitin ja erityisesti on merkitty näitä pyyntöjä Nigerian ja Libyan kohdalla ja näin voidaan varmasti kattaa lyhyellä aikavälillä meidän tarpeemme. 3500 lupasta on tullut, joten tilanne on aika hyvä. Mutta tarvitsemme jäsenvaltiot mukaan, mutta myös YK on pakolaisjärjestö, että voidaan nopeuttaa tätä toimintaa, koska emme halua, että Nigeria tuntee jäävänsä jotenkin ansaan. He eivät ole halunneet nähdä itseään, tulo, että heistä tulee tällainen pysyvä ratkaisu, ja ymmärrämme kyllä varsin hyvin tämän heidän toiveensa. Sitten yhtä tärkeää on ollut työ, jota olemme yhdessä tehneet IOMn kanssa, ja tätäkin EU on siis rahoittanut, ja näin 20 000 ihmistä suurin piirtein on pystytty palauttamaan menestyksekkäästi Libyasta kotiinsa viime vuoden aikana ja uskoakseni olemme nyt kohta saavuttaneet tavoitteet, jotka asettimme Abidjanin huippukokouksessa saisimme 50 000 ihmistä palautettua marraskuun lopun jälkeen. Vielä on paljon työtä tietysti jäljellä, jos katsotaan näitä pidätyskeskuksia. yksi asia, jonka huomaamme, on, että luvut ovat laskemassa. Tämä on hyvin epätarkkaa tiedettä, pitää olla varsin varovainen, kun tässä lainaa erilaisia lukuja, koska on sellaisia keskuksia, joita hallitus ei valvo, mutta olemme ymmärtäneet olevan niin, kun hiukan näemme peruskuvatilanteesta, että tästä löytyy myös tilastotietoa IOMltä, että 2017 syyskuussa oli 22 000 siirtolaista näissä pidätyskeskuksissa. Tällä hetkellä vain 5000 on jäljellä. Ja tämä oli yksi sellainen asia, joka saimme aikaan matkamme aikana, rohkaisisimme libyalaisia kollegojamme varmistamaan, että ihmisten määrä, jotka vielä löytyvät näistä keskuksista, voidaan radikaalisti vähentää heidän määränsä ja tuemme kovasti tätä UNHCRn pyyntöä joka että seitsemän kansallisuutta, jotka lisättiin, niin niiden asiat pitää käsitellä varsin nopeasti. Ja sitten toinen erittäin tärkeä seikka meille oli, että ihan tietysti päästäisiin pois näistä pois poistumisviisumista tai vähennettäisiin aikaa, joka tässä tarvitaan, koska tämä on ollut jarruna saada ihmisiä pois Libyasta joko kotimaansa tai Nigeriin, jos eivät pystyneet palaamaan kotimaahansa ja tarvitsevat suojelua. Kiinnostavaa myös viime viikolla tuli merk, sellainen merkki, että heitä kiinnostaisi nähdä, että nämä kaikki keskukset suljettaisiin. Nyt meidän täytyy tutkia tätä asiaa. Tämä on tietysti vaikea kysymys meille. Pitäisikö uusia korjata, saada ihmiset pois näistä olosuhteista, kun suoraan sanottuna eivät todellakaan ole mitään hyviä olosuhteita. Otin kyllä muutamia valokuviakin sieltä matkani aikana, niin kuin sanoin, että tämä oli ehkä kuitenkin parasta, mitä oli tarjolla. Enkä kuitenkaan haluaisi itse viettää siellä aikaa, enkä perheen enkä toivoisi sinne joutuvan. Joten vielä täytyy jatkaa tätä työtä kyllä. Sitten toinen tärkeä tekijä, edelleenkin pitää jatkaa työtä sen parissa, että, pyrittää, että voitaisiin luoda tällainen katto kattava jäljitettävä järjestelmä sekä rekisteröinnille että siirtolaisten jäljittämiselle. Libyan rannikkovartiosta huomasimme, että he nyt viime vuoden aikana ovat pelastaneet noin 31 000 ihmistä. Se selittää, minkä takia aika huomattava vähennys on tapahtunut eh, kuolemantapauksessa Välimerellä. Mutta mielestäni on varsin tärkeää panna merkille, keitä Libyan vartiosto on pelastunut ja missä ja minne he menevät menevät. Ja on, nyt on sellainen järjestelmä, jonka kautta UNOCR voivat jatkaa työtään, tarjota suojelua ja tätä vapaaehtoista paluuta. Tätä korostimme varsin kovastikin hallituksen kanssa siellä ja jonkinlaista avautumista näimme ja toivomme, että olisi tällaisia standarditoimintamenettelytapoja käytössä. Näin kerrottaisin täsmästi, mitä tapahtuu, kuka mitäkin tekee laivojen saapuessa ja sitten olen tässä on ollut tukena myös IOM ja UNHCR. Ja se, että nopeasti hyväksytyisin tämä järjestelmä, se olisi tärkeä askel sen suhteen, että saataisiin aikaan kunnollinen rekisteröinti ja jäljitettävyysjärjestelmä. On tietysti selvää, että korostimme sitä, että haluaisimme lisätoimia, jotta löysennettäisiin sattumanvaraisia pidätyspäätöksiä pikkuhiljaa asteittain pidätysjärjestelmästä siirryttäisiin vastaanottojärjestelmään. jälleenkin yksi suora vaikutus tästä matkasta, joka oli myös varsin myönteistä, oli se, että Libyan viranomaiset ja laattivat, antavat kirjeen, jossa UNCHR pystyi edelleen jatkan yhteistyötä, tai siis avustustoimintaa kautokulkumaiden kohdalla. Ja meille oli hyvin tärkeää korostaa tätä tarvetta, joka liittyy lapsiin ja muihin haavoittuvaisiin ihmisiin pidätysten yhteydessä sitten, ennen kuin tämä saadaan aikaa, niin meidän pitää olla valmis ponnistelemaan väsymättä, jotta voisimme parantaa ihmisten oloja, jotka ovat joutuneet tavallaan pattitilanteeseen näihin pidätyskeskuksiin ennen kuitenkin parempaa on tarjolla. Sitten vielä yksi asia, jonka otan esille. Me keskustelemme yksityiskohtaisesti tuen laadusta, jota tarjoamme paikallishallinnoille siellä. Nyt on tämä e- erityisrahaston kokous 7. maaliskuuta Pohjois-Afrikan kohdalla näin, jos kaikki sujuu hyvin, niin pitäisi vapautua 50 miljoonaa e EUn erityisrahastolle, jossa Italia yhdessä YK virastojen kanssa olisi täytäntöönpanemassa. Tähän se on mukana noin 24 kuntatasoa. Sitten vielä muita kysymyksiä. Yksi ehkä viimeisistä asioista, jonka otan esille, mitä tuolla Libyan rannikkovartiostoon vielä Otimme nimittäin heidän kanssaan vahvasti esille lisäksi muut kuin nämä laivoilla veneellä tulot, että pitää tehokkaasti valvoa, valvoa se, mitä alkaa toteutua. Ehkä tiedättekin näistä briefauksista, joita on pidetty ulkosuudenhallinnossa, tämä saan kertoa hiukan enemmän. Olemme yrittäneet saada tällaisen valvontajärjestelmän, joka toimii kolmella tasolla. Ensinnäkin tiedon keruu on tärkeä, sitten toiseksi etävalvonta kansainvälisillä vesillä ja sitten kolmanneksi määräaikaiset tarkastelut, tilannetarkastelut Libyan rannikkovartioston kanssa. Tätä kautta libyalainen henkilökunta saa myös palautetta, se on tärkeää, ja voidaan kouluttaa näihin tehtäviin ja vähän tukea. Ja tämä liittyy myös UNHCR, joka meidän rahoituksellamme on antanut ihmisoikeuskoulutusta Libyan rannikkovartiosta. On mielenkiintoista nähdä, mitä tämä on vaikuttanut. Ja näin saadaan jonkinlaisia vakuutuksia siitä, miten henkilökunta, jota on EU-rahoituksella koulutettu, niin nähdään, miten he sitten käytännössä toimivat. On paljon enemmänkin, jota voisin josta voisin puhua, mutta lyhyesti vielä voisin todeta, että tämä oli erittäin hyvä työmatka, hyvää di- dialogia ja jonkinlaisen prosessin alku ja toivottavasti tätä kautta voimme vaikuttaa enemmän jatkossa asioihin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Monde, nyt ulkosuhdehallinnosta. Piki, olkaa hyvä. Voisinko pyytää puhumaan noin 5-10 minuuttia, sitten varmasti vielä kysymyksiä jäseniltä. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Pääjohtaja Mordy kertoi jo hyvin täsmällisesti tietyistä toimista, joihin on nyt ryhdytty. Ja myöskin tämän Tunisian Tripolin visiitin tuloksista. Komissio ja ulkosuhdehallinto oli siellä Afrikan unionin ja YK virastojen kanssa – ja me tarkastelemme Addis Abeban huippukokouksen tuloksia EUn ja Afrikan unionin välillä. Siellähän perustettiin tämä yhdeinen maahanmuuttoon liittyvä työryhmä näiden kolmen tahon välillä. Ja objektiivisesti on nyt luotu uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia, kun ajatellaan laitonta maahanmuuttoa Libyassa. Tämä on nähty monella tavalla. Ensinnäkin huippukokouksen ansiosta Libyan sitoumus on nyt ollut paljon käytännönläheisempi ja aloitteellisempi, kun on nyt käyty keskusteluita ja mietitty, millaisia poliittisia toimia toteutetaan. Ja toiseksi meillä on ollut enemmän yhteistyötä myöskin Afrikan maiden taholta, jotka ovat siis näitä alkuperämaita laittomalle maahanmuutolle. Eli kahdella konkreettisella tavalla huippukokous oli erittäin tehokas. Ja sitten myöskin Libyan viranomaisten puolelta yksi esimerkki on se, että maahanmuuton työryhmä, jota Libyan viranomaiset ovat vetäneet IOMn kanssa – niin se on ollut paljon tehokkaampi. Se on pystynyt puuttumaan useisiin kysymyksiin. Ja siitä on tullut todellinen Froremi, jolla mietitään painopistealueita, tulevaisuutta ajatellen. No mitä se tarkoittaa sitten EUn toiminnan osalta? Sen lisäksi, mistä Modju puhui, no voin ulkosuhdehallinnon nimissä mainita muutaman asian. Ensinnäkin EUn rajavalvonta avustusmissio Libyassa on nyt asettautunut Tripoliin. Tämä tapahtui joulukuussa ja nyt se on täysin toiminnallinen. Ja tällä tavalla EU pystyy toimimaan paljon tehokkaammin, kun kehitellään näitä yhteistyöhankkeita ja toimintoja Libyan viranomaisten kanssa – Mukana on esimerkiksi sisäministeriö, oikeusministeriö ja erinäisiä rajavartioyksiköitä maalla ja meressä. sitten EU-valtuuskunta evakuoitiin virallisesti Tunisiin, mutta se on seurannut toimintaamme ja ei nyt vielä ole pysyvästi, mutta kuitenkin on läsnä myös Tripolissa. Ja valtuuskuntamme käy Tripolissa, jos turvallisuusolosuhteet sen sallivat pari kertaa viikossa. Sitten Sofia-operaatio jatkuu merellä. Siellä pelastetaan edelleen maahanmuuttajia, jotka tekevät vaarallisen matkan Euroopan etelärannikoille. Siellä annetaan koulutusta Libyan rannikkovartiostolle, ei pelkästään sen suhteen, miten käsitellään laitonta maahanmuuttoa merellä, vaan myöskin siellä annetaan koulutusta ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja humanitaarisen oikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Ja tämä toteutetaan yhdessä ihmisoikeusvaltuutetun kanssa. ja EU-BAN ja EU-SOFIA ja EU-NAFOR uudistetaan tänä vuonna. Ja tätä keskustelua sitten käydään myöskin, kun otetaan huomioon maahanmuuttoulottuvuus. Ja tietysti meidän täytyy vielä muistaa, että yhteistyö Libyan kanssa maahanmuuttoasioissa on edelleen hankalaa, koska maassa on paljon epävakautta. Siellä on puutteellista hallintoa ja turvattomuutta. Tiettyä parannusta on tapahtunut tässä viime aikoina, mutta viime kädessä turvallisuustilanne on edelleen erittäin epävakaa. Ja se saattaa muuttua hyvinkin nopeasti ja siihen liittyy sitten käytännön seuraamuksia, kun ajatellaan näitä yhteistyöhankkeita. Eli meidän täytyy jatkaa yhteistyötä YK kanssa, jotta saamme aikaan kestäviä poliittisia ratkaisuja Libyan osalta, kun ajatellaan sen hallintoa, niin että se pannaan täytäntöön vaalien jälkeen sitten, kun olosuhteet sen sallivat. Ja vakautta tarvitaan myöskin, kun yhdistetään sotilaallisia ja parasotilaallisia joukkoja siviilijohdon alle. Sehän on merkittävä tehtävä, kuten tiedätte. Mutta sitten pitäisi luoda oikeusvaltio Libyaan. No, meillä on erinäisiä toimia maahanmuuton alalla, joista Moju puhui. Meillä on tämä uusi Municipalities-hanke liittyen maahanmuuttoväyliin ja muita toimia, joilla vahvistetaan rajavalvontaa. Ja lopuksi vielä muistuttaisin vielä tämän alueellisen ulottuvuuden. Eli jatkamme vuoropuhelua ja yhteistyötä Libyan naapurimaiden kanssa idässä ja lännessä, mutta myöskin etelässä Sahelin alueella ja muuallakin Saharan eteläpuolisissa maissa, jotta sielläkin voidaan puuttua maahanmuuton perussyihin. Meidän täytyy katsoa, millaisia ongelmia on Libyassa tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos. Nyt edustajat, edustaja Setinä ensimmäisenä pari minuuttia per jäsen, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin käyttämään nyt kuulokkeita, koska puhun tsekin kieltä. Ensinnäkin haluaisin Karin Saheria kiittää UNHCR hän esityksestä ja kaikesta tiedosta, jota hän meille antoi. Olen EPP-ryhmän varjoesittelijä valiokunnan mietinnön osalta, jossa on suosituksia neuvostolle ja korkealle edustajalle ajatellen lisäaskeleita tässä maassa. Arvostan kovasti sitä työtä, jota tässä kyseisessä maassa olette tehneet ja Tarkistuksissani olen jo maininnut kaikki toimenne, jotka koskevat hätäevakuointia esimerkiksi. Olen antanut tukea kaikille näille toimillenne. Luvallanne esittäisin pari kysymystä. On mainittu, että noin 5000 ihmistä tällä hetkellä on vielä näissä viranomaisten valvomissa pidätyskeskuksissa. Onko teillä käsitystä siitä, miten monia ihmisiä on niissä keskuksissa, jotka eivät ole nyt viranomaisten hallituksen käsissä? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, voisitteko todeta, miten monet Libyan toimenne saavat rahoitusta tai yhteisrahoitusta Euroopan unionin varoista? Eli toinen kysymykseni oli se, onko teillä käsitystä siitä. Ja ensimmäinen kysymys oli se, miten paljon on ihmisiä niissä keskuksissa, joita ei hallinnoida hallituksen puolelta. Ja toinen koski eu varoja teidän toiminnassanne. Seuraavaksi Malin Björk. Thank you very much. Um, I... Kiitoksia. Minulla on paljonkin kysymyksiä tästä aiheesta. Haluan kiittää vieraitamme erityisesti YK pakolaisjärjestöä. Olen tavannut kollegoja ja tiedän kuinka vaikea teidän tekemänne työ siellä on, joten suoraan kysymyksiin. Vapaaehtoiset palautukset, joita IOM järjestää, on ollut niin, että pakolaisjärjestö ei voi tarkastaa ja valvoa näiden tilanteiden tilannetta, jos jotkut ovat vaarassa joutua käännytetyksi. Joten IOM, vapaaehtoinen palautusjärjestelmä, jossa UNHCR ei voi varmistaa samoissa paikoissa, että ei todellakaan tapahdu käännyttämisiä näissä palautusten yhteydessä. Sitten tietenkin tunnen huolta näistä rajoista määristä kansallisuuksia, kansallisuuksia, joita pystytte, joihin pääsette käsiksi, koska tätä pitää pystyä parantamaan. Tämä on tavallaan riski käännyttämiselle tai melko varmaankin sellaiselle. Sitten haluaisin tätä hiukan enemmän näistä. Happens to the people there? Are they transferred to detention centers or... Kun ihmiset palaavat, tulevat sinne mereltä, missä tapahtuu ja voitteko varmistaa, että ihmiset, jotka tarvitsevat, joiden täytyy pyytää turvapaikkaa, niin he voivat myös näin tehdä. Ja olen saanut kuulla, että on tietty yhteis, työpöytäkirja ja haluaisin tietysti nähdä tämän asiakirjan. Minua kyllä kiinnostaisi nähdä, miltä tämä näyttää, miten olette jakaneet tehtävät ja kuka tekee mitäkin näissä kohdissa, näissä satamissa, minne ihmisiä tulee. Sitten Live-valiokunnassa olemme keskustelleet näistä keskuksista ja t- nämä ovat oikeastaan siis vankiloita, eikä EU pitäisi tällaisen rahoittaa. On häpeällistä, että me näin toimimme. Joten miten on edistytty siinä, että voitaisiin avata näitä keskuksia? Miten onko mitään edistystä ollut. Ja vielä lopuksi yksi tärkeä seikka tässä yhteydessä on se, että ihmisoikeusrikkomusraportit Libyan rannikovartiostossa, niin kuin on sanottu, viime vuonna 50 ihmistä kuoli ilmeisesti ihmisoikeusrikkomuksesta johtuen. Onko komissio tutkinut näitä tapauksia ja mitä suunnitelmia teillä on, koska tehän olette kertonut, että saat, olisi tarvittaisiin tällainen, tällainen koordinaatiokeskus pelastustoimille Libyassa. Maassa ei kuitenkaan ole minkäänlaista oikeusvaltioperiaatetta. Nyt Libya tehdään itse pelkästään vastuulliseksi tästä, ja tämä on sen täysin vastuuta toimintaa, ja haluaisin tietää, onko mitään lisää kehitystä ollut. Tässä muutama huolenaihe ja kysymys minulta. Um, Kiitos puheenjohtaja Kiitos UNHCRlle ja ponnisteluillenne, joilla pyritte saamaan pakolaisia pois näistä pidätyskeskuksista. Haluaisin nyt ymmärtää, mitkä jäsenvaltiot ovat luvanneet paikkoja näille pakolaisille, jotka tuotiin Nigeriaan ja joiden on lähdettävä myös sieltä, koska Nigerian vieminen ei ollut mikään lopullinen ratkaisu heidän osaltaan. Minun on vaikea ymmärtää, että osa meistä vieläkään ei ole sitoutunut sisäisiin siirtoihin ja toinen osa sitten kouluttaa Libyan rannikkovartioston jäseniä, jotta ihmiset eivät lähtisi ylittämään välimerta. Nämä kaksi eivät nyt oikein sovi yhteen. Jos ei sovita sisäisistä siirroista, niin me sitten pyrimme pysäyttämään maahanmuuttajia ja pakolaisia, emmekä pelasta henkiä. No niin kauan kuin Libyaa ei katsota turvalliseksi maaksi tai Tripolia tai rannikko satamia, silloin kun ne eivät ole turvasatamia, niin se selvittää, että todellinen yhteistyö kyseisen valtion kanssa on poissuljettu. Miksi me koulutamme sitten näitä rannikovartioston jäseniä pelastamaan ihmisiä? Silloin kun pelastaa ihmisen venellä, jotka ovat Euroopan lipun alla, niin niitä ei voi vielä Libyaan. Eli näin me koulutamme libyalaisia. Ja jos tämä on nyt rutiinia, niin tämä osoittaa, ettei kyseessä ole mikään turvasatama, koska muutenhan ihmisiä olisi voitu viedä Libyan rannikoille ihan Euroopankin toimesta. Etiopialaiset veneet ovat aina vaarallisia. Kos libyalainen pelastaa, niin silloin tietää, että menee väärään suuntaan ja saattaa joutua pidätetyksi. Meidän Tämä ei voi estää ihmisiä menemästä näihin aluksiin. Tämä johtaa automaattisesti sitten levottomuuksiin ja väkivaltaisuuksiin tällaisessa veneessä. Ja jos sieltäkään ei tiedetä, mitä tapahtuu tämän jälkeen, niin ainoa johtopäätös, joka voidaan tehdä, on se, että meidän ei pitäisi tehdä yhteistyötä. Ja toiseksi me olemme erittäin tekopyhiä, jos emme nyt selvitä näitä Nigerian liittyviä sisäisen siirron kysymyksiä. Kiitos. Kiitos, Bodin Valero. Kiitos paljon. Minä luen tätä riskien vaikutusten arviointistrategia UNHCR myöskin painottaa kansalaisjärjestöjen roolia ja pelastusalusten roolia pelastustyössä. Mutta tänä perjantaina tapasin kansalaisjärjestön, joka tekee etsintä ja pelastustyötä ja kuulin, että edelleen pohditaan sitä, voitaisiko heidän työnsä kriminalisoida. Ja heitä pidetään edelleen tällaisena pultekijänä, että siirtolaiset lähtevät ylittämään välimerta. Tästä ajasta puhuttiin paljon vuosi sitten, kun Frontexin johtaja otti kantaa tämän suuntaisesti – julkisesti, mutta kuulisin lisää tilanteesta nyt mielelläni. Onko tilanne todella niin huono kuin mitä meille kerrottiin vai mitä tapahtuu tällä hetkellä? kun ajatellaan etsintä- ja pelastustoimien kriminalisointia. Kiitos Budil. Ja viimeinen kysymys. Pahoittelen, on todella turhauttavaa, että meiltä loppuu aika. Meillä on komission jäsen seuraavaksi valitettavasti. Tai eihän se valitettavaa tietenkään ole, että hän on tänne tulossa, mutta ymmärrätte toki mitä tarkoitan. Tämä on niin tärkeä aihe. Ja meillä on aika painetta. Birgit, lyhyt kysymys vielä, koska haluamme kuulla vielä vastaukset. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän tässä tiivistää. En ollenkaan epäile, että ne, Ihmiset, joita meillä on tapana kutsua Libyan hallitukseksi, yrittävät kyllä tehdä parhaansa. Mutta jos katsomme katastrofaalista tilannetta, ajatellen sekä pakolaisia että siirtolaisia, mutta myös libyalaisten omaa tilannetta, niin en tiedä, en ymmärrä, miten he voivat tämän kaiken järjestää. Ja jos puhumme niin sanotuista Libyan rannikkovartiostosta, heillä ei ole vielä tarpeeksi koulutusta eikä kunnollisia välineistöä. niin esimerkiksi kysymys kuuluu, Pitäisikö jäsenvaltion todellakin tukea heitä? Sitten toiseksi ymmärrän hyvin, että siirtolaiset, jotka pakenevat näistä Libyan leireistä, eivät halua palata Libyan rannikkovartioston varaan, koska sitten heidät palautetaan takaisin näihin keskuksiin. Joten mielestäni ratkaisun täytyy olla sellainen, että otamme nämä ihmiset pois Libyasta, mutta jotta heidät saadaan pois Libyasta, ja mikäli ymmärsin nämä luvut oikein, on noin 500 000 ihmistä tässä tilanteessa, mutta vain 40 000, jotka olisivat valmiit hakemaan turvapaikkaa, jotka tarvitsevat kansallista suojelua. Olen kovasti pahoillani, minä kyllä tunnen häpeää että siitä, että jäsenvaltiot eivät tarjoa mahdollisuuksia näille ihmisille Täällä on yli 500 miljoonaa ihmistä tällä mantereella, 40 000 ihmistä kyllä pitää saada vielä mahtumaan, joten jotta voitaisiin rahoittaa Libyaa leirikolla, siitä ei ole mitään hyötyä. Haluaisin, että löydettäisiin muita ratkaisuja ja todella haluaisin kuulla enemmän YK on pakolaisjärjestöltä, myös ulkosuudenhallinnolta ja komissiolta, mitä täällä oikein tapahtuu ja miten me todella voimme auttaa tässä tilanteessa ja myös pitkällä aikavälillä. Kiitos. Jotkut Liben tiedot liittyvät tietoihin matkastella tavattiin rannikkovartosta ja niin edelleen. Annan teille puheenvuoron nyt, olkaa hyvä. Kiitoksia ihan nopeasti nyt. Eli kuulin sen, mitä Knur sanoi ja Mahdy. Eli tässä on nyt eroja Ensinnäkin tämä Lagnur totesi, että tarvitaan enemmän paikkoja, erityisesti Nigerian osalta, jotta siellä ei olisi tällaisia määriä näitä pakolaisia. Ja sitten Modi sanoi, että meidän täytyy vauhdittaa tätä akkreditointia, jotta saamme nämä ihmiset pois maasta. Ja haluaisin tietää, millä tavalla, tavalla Euroopan parlamentti pystyy auttamaan tässä asiassa, jotta voidaan koordinoida toimia paremmin. Ja Agnuri tai komissiolla ehkä olisi selitys sille, miksi yhtäkkiä tulee paljon tunnisialaisia. Muita kansalaisuuksiahan nyt ei tule enää tule Välimeren kautta, eli onko tähän jokin konkreettinen syy? Eli voisitteko kertoa tästä? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Totta kai olisimme voineet puhua paljon yksityiskohtaisemmin, mutta nyt saamme nopeasti varmasti vastaukset ensin UNHCRltä joihinkin näistä täsmällisistä kysymyksistä. Ja keskustelun voitte kommentoida tietenkin myös, olkaa hyvä. Um, I'll try to... Kiitoksia. Yritän vastata kysymyksiin, jotka tehtiin YK pakolaisjärjestelylle. Kysymys, joka liittyy 500 000 ihmisiin, jotka ovat vielä pidätettyinä ja kuinka paljon pidetään keskuksissa, keskuksissa jota hallitukset ei valvoa. Tähän meillä ei ole vasto, vastausta UNHCR, koska nämä keskukset eivät ole sellaisia, joihin me pääsemme. Me emme edes tiedä niiden olemassa, emme tunne niitä. Ainoa todellisuus, jonka olemme kohdanneet, on ollut nämä hätätilanteet, joissa olemme nähneet, että on 18 000 yksilöä pakolaisia, siirtolaisia, jotka olivat laittomissa keskuksissa silloin, kun tämä hätätilanne syntyi. Kuitenkin UNHCR ja IOM pääsevät virallisiin keskuksiin, mutta eivät näihin virallisiin maanalaisiin sellaisiin, joten ikävä kyllä en voi antaa vastausta, mutta tiedämme kyllä, että näitä keskuksia on olemassa. Kuinka monta niitä on, en tiedä. Missä ne sijaitsevat, en tätäkään voi varmasti sanoa, mutta kun saamme tiedot tietojen välittäminen välittömästi myös hallitukselle, jotta sitten voidaan mennä paikan päälle katsomaan, olivatko tiedot oikeita. Sitten toimista, joita EU rahoittaa. EU rahoittaa lähes kokonaisuudessaan kaikkia toimia ja interventioita, joita YK on, on Libyassa, on kyse sitten evakuointimekanismista tai siirtymistä suojapaikoista, koulutuksesta, viranomaisten ja henkilökunnan koulutuksesta. Tämä ei kata kaikkia väliintuloja tai toimia, mutta sillä on kuitenkin budjetti näissä UNHCRn interventiotoimissa Libyassa. Meillä on 300 miljoonaa 300 miljoonaa euroa erityisrahastolta, EU-Afrikka-rahastolta, jotka käytetään pelkästään Libyassa. Ja sitten voidaan odottaa, että lisärahoitusta olisi tulossa noin 5-6 miljoonaa euroa, jotka meidän pitäisi saada ekolta ja erityisrahastoilta. Sitten on myös tärkeää korostaa sitä, että hätä keskuksia varten, jotka hyväksyttiin Libyan viranomaisten parissa, niin tätäkin tullaan kunnostamaan niiden EU-varojen avulla, joita saamme. Sitten miten rajoitetaan kansallisuuksia ja mitä tulee tietoon käännyttämisestä. Tämä perinteisesti liittyy siihen silloin, kun UNHCRta pyydettiin tulemaan maahan ja puuttumaan somalitilanteeseen ja kriiseihin 90-luvulla. Kuitenkin meidän pitää nyt ymmärtää, että Libyan yhteiskunta ja libyalainen asenne ei ole kovinkaan ymmärtäväinen, mitä tulee turvapaikkakysymyksiin ja pakolaiset heille ovat aina liittyneet paikalliseen integraatioon ja sitä Libyan hallitus ei todellakaan halua. Tämän takia perinteisesti pääsimme yhteyteen tiettyjen kansallisuuksien kanssa ja jotta pystymme, sitten sitä uudelleen sijoittamaan. Kun mainitsin näitä kansallisuuksia, niin saimme tämän perinteisen, perinteiset arabikansallisuudet, jotka tämä perustuu usein veljyten. He ovat tervetulleita maahan, irakilaiset, syyrialaiset, palestinalaiset, ja afrikkalaiset kansallisuudet sitten silloin ymmärrettiin, että UNHCR edellyttäisi heillä ratkaisun Libyan ulkopuolelta. Siksi täytyy tehdä enemmän yhteistyötä EUn ja kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta kaikki muutkin kansalaisuudet pääsisivät sitten maihin nousupaikat ja mitä tapahtuu näille ihmisille, jotka ovat tulleet nousseet maihin näitä paikkoja on lähes 12 ja pääsemme sinne ja IOMkin on täällä koordinoimassa siellä, missä olemme suoraan paikalla. Ihmisiä lähetetään myös yhteyskeskuksiin, joissa me käymme heidän rekisteröimässä arvioidaan myös haavoittuvaisuutta. Perinteisesti puutumme joko hallituksen tasolla, jotta heitä vapautettaisiin, tai sitten heitä heidät lähennetään yhteisökeskuksiin, jota YK johtaa. Mutta koska hallitus siellä päätti, että meidän pitää nämä evakuoida, nämä ihmiset siis tunnistetaan ja sen jälkeen heidät pannaan listalle evakuointimekanismia varten – sitten viimeinen kysymys, johon vielä voin vastata, koska tiedän, että on vähän. Mitkä jäsenvaltiot ovat luvanneet ottaa tapauksia Nigeristä? Nigeristä Ranska on ollut jo parilla matkalla siellä. Samoin Sveitsi on ollut tutustumassa tilanteeseen. Sitten on muitakin maita, jotka ovat luvanneet apua. Samoin Italia, Norja, Ruotsi ja Malta vielä ja sitten muita EUn ulkopuolisia maita. Kuitenkin asian ydin on siinä, että sitten kun näitä tapa- ihmisiä pystytään haastattelemaan ja turvallisuustarkastukset tehdään, että ihmiset voitaisiin siirtää tämän varsin hidasta toimintaa. Siksi tähän mennessä meillä on vain 25 yksilöä, jotka fyysisesti ovat lähteneet Nigeristä, Nigeristä Ranskaan. Toivottavasti vastaan tässä kysymykseen, joka tehtiin meille. Kiitos oikein paljon. Pahoittelut komission ja sen että ylitimme tässä ajan, kun tämä on hankala kysymys ja jäsenillä oli paljon kysymyksiä. Jos voisin pyytää Saima Mordo ja ulkosuhdehallinnon pikeitä jakamaan puheajan keskenään. Nämä ovat hankalia kysymyksiä, että olette asiantuntijoita ja voitte varmasti vastata lyhyesti ihan keskeisimpiin jäsenten kysymyksiin. Olkaa hyvä. Quickly. Um, ja lyhyesti nämä kokonaisluvut no, ne eivät ole ihan tarkkoja, JOM on päivittänyt omaa raporttiaan viime kuulta, ja siinä on todettu, että todennäköisesti on 750 000 maahanmuuttajaa tällä hetkellä Libyassa. Eli tämä on korotettu arvio, ei siksi, että numerot ovat nousseet, vaan koska nyt on muutettu tätä tapaa, millä analyysit tehdään. Mutta kaikki nämä ihmiset eivät halua tulla EU-hun. Monet haluavat jatkaa työtä Libyassa ja he ovat sitten joutuneet siellä hankalan tilanteeseen. Sitten sisäisten siirtojen kysymys. Meillä on 40 000 paikkaa kaikkiaan. Tämä koskee itäreitin ja myöskin Välimeren keskeisen reitin. Jos katsoo tätä keskeistä reittiä ja 14 kansalaista, jotka li- kansalaisuutta, niin 7000 paikkaa on luvattu jäsenvaltioista – ja niistä 3425 ovat paikkoja, jotka liittyvät suoraan siihen, mitä UNHCR tekee näiden hätäevakuaatioiden osalta. Italia, Ruotsi ja Ranska ovat tässä mukana, mutta myös muita sitoumuksia, jotka eivät liity mikään tiettyyn paikkaan, eli noin 1300 paikkaa. Eli uskon, että tällä hetkellä EUn sitoumuksilla voidaan tukea näitä lukuja, joita meillä on Nigeristä lähitulevaisuudessa. Eli mitä voimme tehdä? No, tällä hetkellä on kokous UNHCR, ydinryhmä sisäisten siirtojen osalta ja Ranska on sen puheenjohtajakokous järjestetään Pariisissa ja siellä katsotaan, mitä voitaisiin vielä tehdä yhdessä sekä UNHCR-puolella että myöskin EUn jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin vauhdittaa siirtoja Nigeristä ja komission jäsen Avramopoulos myöskin matkustaa tiettyjen sisäministerien kanssa Niamiin, muistaakseni 16. maaliskuuta. Se on osa tätä sitoumusta. Ja sitten UNHCRn kollega kertoi rahoituksesta ja meidän täytyy nyt korostaa, että EU yrittää toimia kaikki kattavalla tavalla. Ja esimerkiksi viime viikolla hyväksyttiin ehdotus, joka on noin 115 miljoonan arvoinen. Siihen liittyy erilaisia osia rahastosta ja tällä tavalla suojellaan maahanmuuttajia ja pakolaisia ja UNHCR ja IOM käyttävät valtaosan näistä varoista. Sitten rannikovartiosto. No, mielestäni meidän täytyy kouluttaa Libyan rannikovartiostoa, koska tällä hetkellä aluevesillä, Libyan aluevesillä tapahtuu paljon onnettomuuksia – Eli rannikkovartiosto ei pystynyt tekemään mitään pelastusoperaatiota puolitoista vuotta sitten. Heillä ei ollut aluksia. Ja Italian avulla olemme palauttaneet Italiassa olleita aluksia. Olemme kouluttaneet noin 251 rannikkovartion jäsentä. Ja meillä on nyt selkeä valvontamekanismi, jonka kautta voidaan varmistaa, että ihmiset, joilla on ehkä kysymysmerkkejä, niin he eivät saa tätä koulutusta. Ja sitten meidän täytyy kunnolla hyödyntää tätä valvontamekanismia, jota ulkosuhdehallinnon kollegat valvovat. Mutta on selvää, että tässä pelastetaan henkiä, ihmisiä pelastetaan heikoista veneistä, jotka muuten olisivat kaatuneet ja he olisivat saaneet surmansa. Tämän hankala tilanne tiedän. Tämä koskee myöskin näitä pidätyskeskuksia. No emme tietenkään halua tukea tällaisia keskuksia, mutta meillä on rajoitettua rahoitusta ja IOM on varmistanut, että ihmiset saavat esimerkiksi lääkkeitä, elintarvikkeita tai vettä. Vaihtoehto on sitten se, ettei saa mitään näistä. Tämä ei ole helppo tilanne, mutta tällainen tilanne nyt on ja näin voimme pelastaa henkeä. No, tällaiset keskukset tietysti pitäisi sulkea ja niistä pitäisi tehdä avoimia vastaanottokeskuksia, ja politiikassa tavoitteena pitäisi olla se, että ihmisten ei tarvitse lähteä tälle vaaralliselle matkalle Välimeren yli. Meillä on näitä vapaaehtoisia palautusohjelmia, jotka toimivat tehokkaasti. No, tämä varmaan kattoi tärkeimmät kysymykset. Kiitos. Ähm, i, i. Nyt tilanne menee hankalaksi, kun komission jäsen odottaa. Ihmiset ovat tulleet tätä varten erityisesti paikalle. Judith, pahoittelen, tämä on kyllä hankala tilanne. Haluan, että ulkosuhdehallinto saa pari minuuttisen puheenvuoronsa myös. Repike, olkaa hyvä. Vain pari minuuttia, kaksi minuuttia, koska aika on kovasti. Ymmärrän toki puheenjohtaja, kiitos pidetyskeskusten rahoituksesta vahvistaisin vain tämä Mordion sanoman. EU ei rahoita näiden pidätyskeskusten toimintaa. Korkea on hyvin selkokielisesti sanonut, että hän haluaa, että nämä keskukset suljetaan. Tuki, jota annamme Libyassa, on kansainvälisten järjestöjen kautta annettavaa tukea, joiden kautta pyritään helpottamaan niiden oloja, jotka ovat pidätyskeskuksissa, eikä näin pyritä siis rahoittamaan näitä pidätyskeskuksia sinänsä. Toinen kysymys liittyy siihen, tutkimmeko ihmisoikeusrikkomuksia? Kyllä. Kyllä me kysymme viranomaisilta, mitä on tapahtunut, ja pyydämme heitä tutkimaan, jos epäilyttäviä tapauksia käy ilmi. Korkeaedustaja on kirjoittanut usealle Euroopan parlamentin jäsenelle tapauksen, joka liittyy kansalaisjärjestön aluksen vuonna 2017. Toivon, että olette saaneet tämän vastauksen. On ihan selvä. Tämä on selvä esimerkki siitä, miten toimimme tällaisissa kysymyksissä. Lopuksi tukevatko jäsenvaltiot meitä? Kyllä, kovasti. Esimerkkinä EU-NAFOR, Sofia-toimet Välimeren alueella. Yhdeksän jäsenvaltiota on antanut tukea tälle toimelle – sekä henkilöstön että varojen muodossa. Ja sitten tämä rajavarvonta, yhteistyö rahoitetaan pitkälti jäsenvaltion hallinnosta lähetettyjen virkamiesten tuella ja Italia on toiminut erityisen aktiivisesti. Kun ajatellaan EUn lähestymistapaa laittomasti tulevien siirtolaisten osalta. Varmasti oli selvää, että vastauksen, vastausten jälkeen syntyy lisää kysymyksiä, mutta onko tämä todella siis tärkeä? Ihan puolessa minuutissa sitten. No European reset. Ei ole mitään eurooppalaista uudelleen sijoittamista tällä hetkellä. UNHCR antoi luettelon jäsenvaltioista, jotka lupautuvat tähän. Sitten saimme vastauksen EU-komissiolta, jossa ehdotetaan, että on 40 000 äh, lupausta tavallaan ja 300 4000 suoraan Nigerin kohdalla, mutta EU tai komissio sinällään ei mitään uudelleensijoituksia tällä hetkellä tee. Joten tätä ei ole kielty. Jos hän tämän sanoisi, niin silloin pitää jonkun reagoida ja todeta, että tämä on pelkkää toiveajattelua, mutta näitä, nämä luutet kuitenkaan toteudu. Voisiko komissio tähän vastata? Pelkään, että komission jäsen joudun tappaa minut hetken kuluttua. Me emme harrasta tällaista yliaikaa yleensä. Me olemme vartin myöhässä. Simon, oletko valmis vastaamaan tähän? Ole hyvä. It's okay for me to reply. No niin. Niin. Uudelleen sijoittamisen tapahtuu EUn kustannuksella. 26 000 ihmistä on sijoitettu uudelleen parin vuoden aikana. Ja hän konkreettisesti, kuten UNHCRn kollega sanoi, 312 ihmistä pari kuukautta sitten siirrettiin Libyasta suoraan Italiaan. Ja me tarjoamme 10 000 ihmistä per uuden sijoitettu henkilö. Ja nämä ihmiset, jotka Sigeriasta siirrettiin Ranskaan, tämäkin rahoitettiin EU-varoilla. Ja sitten kaksi ihmistä Libyasta on siirretty UNHCRn keskukseen Romaniaan. Eli näitä sitoumuksia on tehty EUn koordinoidussa tehtävissä sitä on rahoitettu EUn varoilla. Ja toivottavasti Pariisin kokouksessa tänään voidaan sitten vauhdittaa tätä ja ihmisiä voidaan sitten sijoittaa uudelleen nopeasti. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää Nesaila Senderiä hänen tekemästään työstä. Kiittäisin ulkoisen valiokunnan varapuheenjohtaja Teemme yhteistyötä hyvin läheisesti ja kiittäisin Liben kollegoita tästä keskustelusta. Ja kiittäisin totta kai myös komissiota ja ulkosuudenhallintoa. Kiitos oikein paljon kaikille. Kiitos, että saatiin käydä tämä keskustelu mahdollisimman hyvä näissä oloissa. Ja pahoittelut komission jäsen Jourovalle. Pyytäisin teidät tänne eteen aikaa säästääkseni johdattelen aiheeseen. Jos lähdette, pyydän lähtemään hiljaisuuden vallitessa samoin, jos tulette nyt vasta saliin, joten johdattelen nyt tähän seuraavaan aiheeseen. Hyvät kollegat, jäsennelty vuoropuhelu komission jäsen Jourovan kanssa on vastuussa oikeus- ja kuluttaja-asioista sekä sukupuolten tasa-arvosta. Ja sillä aikaa, kun hän tulee tänne eteen, haluaisin todeta, että tässä puhutaan ja pyytäisin kaikkia istuttumaan hiljaisuuden vallitessa. Aiheena on vuoden 2017 työohjelman täytäntöpano ja prioriteetit vuodelle 2018. Ensin kuulemme komission jäsenen puheenvuoron. Täällä ihmiset tuntuvat tähän juttelevan. No, eipä siinä mitään. Pyytäisin kuitenkin vähän huomiota tälle asialle. Aiheita on monia monia kysymyksiä, mutta kuulemme siis komission jäsenen puheenvuoron, jossa käsitellään vuoden 2017 työohjelman täytäntöönpanoa ja prioriteeteista vuodelle 2018. Pahoittelen jälleen, että olemme myöhässä. Olkaa hyvä. Mr. Chair, honorable members. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitos, että saan mahdollisuuden jatkaa vuoropuhelua kanssanne. Ei tarvitse pahoitella, koska aihe oli todella vakava ja tärkeä. Täysin ymmärsin, että tuo keskustelu piti saada ensin päätökseen. Mutta nyt palaisin meidän aiheeseemme. Viimeksi kulunut vuosi on osoittanut sen, että voimme saada paljon aikaiseksi, jos teemme läheisempää yhteistyötä. Ja haluaisin kiittää teitä loistavasti syyneestä yhteistyöstä. Kiittäisin valiokunnan jäseniä. Tiedätte, että meillä oli monia aiheita käsiteltävänä, jotka vaikuttavat Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään vuoden 2017 aikaansaannoksista poisin ensin ja sitten nyky kolmikantaneuvotteluista. Jos katsotaan viime vuoden aikaansaannoksia, voidaan todeta, että EUn julkisen syyttäjän EPPON viraston luominen on todella tärkeä seikka. Nyt meidän on huolehdittava siitä, että EPPO pääsee toimiin mahdollisimman pian – ja pyritään saamaan mukaan myös sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät ole osallistuvia. Olen erityisen iloinen siitä, että Alankomaat ovat päättäneet lähteä Eppoon mukaan. Toivon, että tämä kannustaa muita esimerkillään. Alankomaat mukaan lukien meillä olisi 21 jäsenvaltiota mukana. Ja minä aion käyttää paljon energiasta, jotta pyrin vakuuttamaan muut siitä, että muutkin saataisiin mukaan perustajajäseneksi EPPOon. Toinen myönteinen kehitysasia on neuvottelut rahanpesun vastaisen direktiivin neuvottelut. Teidän poliittinen panoksenne oli todella arvokasta. Luotan tukeni, että tämä asia saadaan hedelmälliseen loppuun. Nyt se on yhteislainsäätäjien käsissä vastavuoroinen jäädyttämismääräyksen tunnistaminen ECRIS ehdotus, kolmansien maiden kansalaisia koskeva ehdotus. Ja myös asia, joka koskee yksilöiden suojelua, kun puhutaan henkilötietojen käsittelystä EUn toimielimessä. Lisäksi Eurojust-asetus kannattaa mainita. Minä henkilökohtaisesti sitoudun saattamaan nämä työt päätökseen. Esimerkiksi osallistun ensimmäiseen ECRIS kolmikantaneuvotteluun huomenna. Ja nyt jakaisin kantoja yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta. Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin tärkeä virstanpylväs on 25. päivä toukokuuta. Totta kai ajattelen tässä yleisen tietosuoja-asetuksen voimaan astumista. Komission tiedonanto 24. tammikuuta 2018 esittelee, mitä tuloksia on saatu aikaan, jotta yleinen tietosuoja-asetus saadaan voimaan tehokkaasti. Ja siinä todetaan myös, mitä kaikkien on edelleen tehtävä. Puhutaan sitten jäsenvaltioista, tietosuojavaltuutetuista tai muista sidosryhmistä, joiden kaikkien tulee olla valmiina 25. päivä toukokuuta tänä vuonna. Komissio on sitoutunut kaikkien näiden tahojen kanssa tiukkaan sääntöjen noudattamiseen. Tämä muuttaa selkeästi tilannetta verrattuna nykyjärjestelmään, jossa on 28 erilaista täytäntöönpanoa nykytilanteessa siis. Ja meidän on pyrittävä huolehtimaan siitä, että meillä on yksi sääntö tällä mantereella. Me annamme suuntaa ja kohdennamme toimet lähinnä pk-yrityksiin ja yksilöihin, jotta voidaan lisätä kaikkien tietämystä siitä, mitkä säännöt ovat voimassa ja miten niitä noudatetaan vuoden 2018 toukokuusta alkaen. Lisäksi tiedotuskampanjoiden kautta pyritään huolehtimaan siitä, että kansalaiset tunnistavat oikeutensa ja tietävät, miten niistä voidaan pitää kiinni. On hienoa, että Euroopan parlamentin keskeiset toimijat ovat mukana ajamassa tätä tärkeää asiaa, erityisesti siinä, että annetaan lisätietoa jäsenvaltioissa. Yleinen suoja asetus on yhä enemmän malliasetus kautta maailman, ja monet maat pyrkivät noudattelemaan tätä esimerkkiä. Eri maista on paljon kiinnostusta tätä aihetta kohtaan, ja keskustelemme nyt Japanin ja Korean kanssa, ja pidämme näitä keskusteluita prioriteetteina. Mitä Japanin tulee, me olemme sopineet tiekartasta, jossa – pohditaan oikeusjärjestelmämme eroavaisuuksia. Tässä mukana lisäsääntöjen kautta pyritään kuromaan kuiluja umpeen. Lisäneuvottelut japanilaisten kanssa liittyvät tämän ratkaisun sisältöön ja yksityiskohtiin. Meidän tavoitteena on edelleen se, että päätösluonnos voidaan hyväksyä lähikuukausina ja sitten sen jälkeen noudatetaan perinteistä toimintamallia Euroopan parlamentille tietenkin järjestetään muun muassa teknisiä briefauksia. Korean osalta vahvistetaan kahdenvälistä teknistä vuoropuhelua ja Korean lainsäädännön arviointi on edelleen kesken. Riippuen siitä, minkälaista edistystä saadaan aikaiseksi, toivomme, että neuvottelut ehkä saataisiin päätökseen ennen vuoden loppua. Japanin lisäksi Korea on meille strateginen kumppani ja esimerkki koko alueelle, kun puhutaan tietosuojakysymyksistä. Meidän tietosuojapakettimme kautta pyrimme sopeuttamaan sääntöjä teknologiseen kehitykseen. Näin on tehtävän myös rikosoikeuden saralla. Ja siksi komissio pian hyväksyy ehdotuksen, joka koskee rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon. Yhä enemmän tutkinnoissa tänä päivänä käytetään elektronista todistusaineistoa esimerkiksi terrorismitapauksessa tai ihmiskauppa, lapsipornografia tai ihmisten kidnappaustapaukset. Monissa näissä tapauksissa pitää heti päästä todisteisiin kiinni ja nykyjärjestelmä ei ole riittävän nopea, kun ajatellaan rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineeseen – aineiston Jossain jäsenvaltiossa on pyritty ratkaisemaan yksin tätä ongelmaa, mutta me tarvitsemme kyllä kattavan ja vankan EU-lähestymistavan tässä yhteydessä. Sellaisen lähestymistavan, joka mahdollistaa sen, että oikeusviranomaiset voivat pyytää e-todistusaineistoa palveluntarjoajalta toisesta jäsenvaltiosta ottaen huomioon suhteellisuusperiaate ja huolehtien siitä, että on kunnolliset turvatakeet. Ehdotus luonnostellaan EU-tieto suojasääntöjä noudattaen, samoin kuin perusoikeuksia noudattaen. Mielelläni keskustelen teidän kanssanne tästä ehdotuksesta, kunhan komissio on tämän ehdotuksen hyväksynyt. Pyytäisin tukeanne sille, että hyvissä ajoin nopeasti käsittelette tämän asian, jotta päätöksen päästään ennen Eurooppa-vaaleja. Samanaikaisesti palveluyksikkömme ja minä jatkuvasti seuraamme tarkkaan kehityksen kulkuja Yhdysvalloissa – aivan erityisesti ajatellen sitä lainsäädäntöesitystä, joka koskee tiedon käsittelyä Microsoft-tapausta myös. Parin kuukauden kuluttua lähden neuvottelemaan Yhdysvaltoihin viranomaisten edustajien, kansalaisyhteiskunnan yritysmaailman edustajien kanssa. Minä olen sitoutunut siihen, että on löydettävä vastavuoroisesti hyväksyttävät tavat päästä sähköiseen todistusaineistoon käsiksi kunnioittaen kansainvälisiä sitoumuksiamme. Lisäksi aion vaatia sitä, että on ymmärrettävä, että Yhdysvalloissa pidetään kiinni kaikista Privacy Shield-lupauksista, joita otettiin esiin ensimmäisessä tarkastelussa, uudelleen tarkastelussa. Jotain edistystä on tapahtunut, mutta lisäaskeleita odotetaan edelleen toteutettavaksi Yhdysvaltain puolella. Tiedätte hyvin, mistä on kyse. Tällä kertaa aion olla hyvin tiukkana yhdysvaltalaisten suuntaan. Sitten siirtyisin eteenpäin toisen komission aloitteeseen. Aloite on jo esitelty. Haluaisin kiinnittää huomionne laittomaan sisältöön. Tämä suositus julkaistiin viime viikolla ja siinä on kaiken kattava lähestymistapa, ottaen huomioon kaikenlainen laiton sisältö vaikka otetaan huomioon tietyt erityispiirteet ja ymmärretään, että joskus tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Tässä kuitenkin esitetään tietyt suojatoimet, joiden kautta saadaan avoimuutta kansalaisille siihen, miten yritykset tekevät päätöksensä laittomasta sisällöstä ja minkälainen mahdollisuus kansalaisilla on esittää vastaväittämiä, jos he ovat sitä mieltä, että heidän mielestään poistettu sisältö oli laillista. Näiden Ehdotusten kautta pyritään oikeaan tasapainoon siinä, että on suojauduttava laittomalta sisällöltä, puututtava terrorismiin liittyvään sisältöön. Samalla on huolehdittava vapaudesta netissä myös. Lisäksi on tärkeää todeta, että teksti täysin heijastelee niitä tosiasioita, että itsesääntelykeinot ovat osoittautuneet tehokkaiksi siinä mielessä, että on käytännessäännöt, jotka liittyvät vihapuheeseen. Tämä sopimus on tehty tärkeiden IT-yritysten kanssa. Haluaisin sanoa oikeusvaltion periaatteesta myös muutaman sanan. Tämä on kaiken kattava aihe ja tiedän, että se on hyvin keskeinen tämän valikunnan työssä. Tiedän, että keskustelette tästä aiheesta ensimmäisen varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa ensi viikolla. Työohjelmassa vuodelle 2018 komissiolla on uusi aloite, jonka kautta pyritään huolehtimaan oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta Euroopan unionin alueella. Tämä tiedonanto osoittaa, että me haluamme vahvistaa oikeusvaltion periaatteita ja huolehtia siitä, että me ylläpidämme yhteisiä eurooppalaisia arvoja kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Tämä ehdotus on suunnitteilla nyt syksylle ja keräämme tietenkin viime vuosilta kaiken kokemuksen tähän taustaksi. Otamme huomioon Euroopan parlamentin tekemän työn tällä saralla mukaan lukien 25. lokakuuta 2016 hyväksytty päätöslauselma. Komissio pohtii myös Itävallan puheenjohtajan valtion kanssa konferenssin järjestämistä – oikeuslaitoks, oikeusjärjestelmistä vuoden 2018 syksyn loppupuolella. Lopuksi haluaisin puhua siitä, miten tärkeää on muistaa EUn alueella asuvien vähemmistöjen asema. Vaikka EUlla ei ole erityistä toimivaltaa vähemmistöjen osalta, me valvomme tarkkaan sitä, kunnioittavatko jäsenvaltiot kaikkea lainsäädäntöä, erityisesti rotujen välistä tasa-arvoa koskevaa ja puitepäätöstä, joka koskee rasismin ja mukalaisvihan vastaista toimintaa. Me tuemme jäsenvaltioita myös monin toimin, jotta voidaan oikein ja täysin täytäntöpana näitä sääntöjä. Komission rikkomusmenettely, joka on aloitettu ja kohdistettu useaan jäsenvaltion siksi, että romanilapsia on syrjitty koulutuksessa. Syksyllä tutkitaan tarkkaan romanien integraatiostrategian puitteita ja tämän arvioin yhteydessä arvioidaan sitä, mitä tuloksia on saatu ja mitä haasteita on edelleen jäljellä. Lisäksi arvioinnin yhteydessä otetaan huomioon pohdinnat siitä, mihin toimiin EUn tulisi lähteä, lähteä vuoden 2020 jälkeisenä aikana. Lisäksi teemme yhteistyötä edelleen, jotta seksuaali- ja vähemmistöjä tuetaan. Toinen lista tällä saralla julkaistiin pari päivää sitten, ja tämä osoittaa, että useimmat toimista, joita esitettiin vuonna 2015, on täytäntöön pantu menestyksekkäästi. Kuitenkin käytettävissä oleva tieto osoittaa, että että syrjintä, joka liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen tai identiteettiin, tapahtuu edelleen. Hienoa, että on voitu antaa tukea 17 uudelle hankkeelle 21 jäsenvaltiossa nyt, jotta voidaan edistää edelleen tasavertaisia mahdollisuuksia ja tuetaan ruohonjuuritason järjestöjen toimintaa. Sehän on tässä kaikkein tärkeintä. Mielelläni kuulisin teidän kantojanne näihin aiheisiin tai muihin, jotka, joita haluatte ottaa nyt esiin. Ja haluaisin kiittää teitä jälleen kerran siitä, että teette niin arvokasta työtä. Kiittäisin myös hedelmällisestä yhteistyöstämme oikeuden ja kansalaisvapauksen alalla. Kiitos oikein paljon. And thank you also. Kiitos teidän työstänne myös. Tämä on valtavan suuri salkku. Kiitos hyvin sujuvasta yhteistyöstä. Ennen kuin annan koordinaattoreille puheenvuorot, haluaisin ottaa esiin yhden kysymyksen e todistusaineistokysymyksestä kysymyksestä Otitte sen esiin. Meillä on huolenaiheita, jotka varmasti ovat jo saapuneet teidänkin korviinne. Ensimmäinen huoli on se, että jos tässä on viivettä, niin mistä se johtuu? Ei ole varmaankaan mikään salaisuus, että – huolettaa nyt, käytetäänkö tässä artiklaa 82 oikeudellinen yhteistyö, se olisi meille tärkeä, kun ajatellaan, mitä huolia tässä on, vai kun ajatellaan, että se on uusi asia. Jos tässä käytetään sisämarkkinoita, niin se olisi meille suuri ongelma, yksi neljä artikla siis sopimuksista. Tämä on keskeinen huolenaihe, jonka olen kollegalta kuullut. Jos voisit antaa meille vähän lisätietoa siitä, ja myös sitä, koska tämä ehdotus saadaan. Jos voisitte heti vastata tähän ja sitten siirrytään koordinaattoreihin. Edustaja Metsola. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä arvoisa komission ja sen tulostan tänne. Kiitän teitä erinomaisesta työstänne. Tiedämme, että on monia tärkeitä kysymyksiä oikeuden ja sisäasioiden alueen, niin kuin tekin sanotte. Mutta tässä ratkaisevassa vaiheessa, kun ajatellaan EU-hankkeen kehitystä, niin ei varmaankaan ole mikään niin tärkeää ja toivottua kuin tarve varmistaa se, että demokraattisuus, perusoikeudet toteutuvat kaikissa jäsenvaltioissa EU-ssa. Ja kun komissaari viime lokakuussa piditte puheen, taisi olla Suomessa, te korostitte sitä, että nyt on oikea hetki tehdä jotakin ja vahvistaa oikeusvaltioperiaatemekanismeja. Te olitte aivan oikeassa, koska sitten tilanne on tullut vieläkin kriittisemmäksi. Maltassa nyt Slovakiassa on murhattu korruptiota tutkivia äh, journalisteja. Nämä olivat väkivaltaisia tapauksia, jos hyökättiin ilmaisuvapautta vastaan. Ja tiedämme, että instituutiot ovat heikkoja silloin, kun tällaisia hirveyksiä tapahtuu. Joissakin tilanteissa tilanne on mennyt niin huonoksi, että vaikka jotkut uudistukset ja lainsäädäntö toteutuu paperilla, niin täytäntöönpanoa ei ollenkaan ole olemassa tai käytetään lakeja niin selektiivisesti, että ollaan lähes ilman mitään lakeja. Paperilla asia voi näyttää toiselta, mutta käytännössä tilanne on ehkä aivan päinvastainen ja suoraan sanotun tämä korostaa juuri tätä tilannetta, joka Euroopassakin on vallalla ja meidän pitää todella tähän reagoida ja siihen puuttua. Kyse ei ole vain yhdestä ainoasta jäsenvaltiosta, on selvempää kuitenkin kuin koskaan, että tarvitsemme konkreettista riippumatonta asiantuntijoihin perustuvaa oikeusvaltiomekanismia, jotta kaikkia jäsenvaltioita arvioitaisiin automaattisesti joka vuosi tulostaulut, korruption vastaiset raportit, niiden pitäisi olla osa tätä, mutta loppujen lopuksi haluan tällä viestittää sitä, että otetaan politiikka pois siitä, että suojellaan ihmisiä ja heidän vapauksiaan, joten kysyisin teiltä, pystyykö komissio sitoutumaan siihen, että täytäntöön pannaan tällaista mekanismia, jota parlamentti yli vuosi sitten muuten jo toivoi. Kiitos. Kiitos Roberta ja kollegoille, jotka eivät ole tietoisia tästä Ontliben matka järjestetään Slovakian yli huomenna. Varmasti oikea-aikainen reaktio valiokunnilta. SED-ryhmän nimissä edustaja Sippä. Thanks a lot and thanks to... Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle Jurovalle siitä, että käsittelitte niin monia tärkeitä kysymyksiä, jotka kuuluvat salkkuunne. Täytyy katsoa, montako kysymystä ehdimme esittämään. Keskittyisin nyt ehkä neljään viiteen asiaan. Eli ensinnäkin oikeusvaltioperiaate. No, vuosikausia parlamentti on tätä vaatinut, mutta ikävä kyllä emme koskaan saaneet selvää vastausta sen suhteen, miten voimme parantaa tilannetta. Roberta Metsola mainitsi jo Slovakian ja Maltan, mutta suoraan sanottuna pitkällä tähtäyksellä myöskin Puolan tie on huolestuttava. Ja tällä hetkellä neuvosto ei vastaa tähän artikla 7 menettelyyn. Siitähän pitäisi tulla normaali menettely, jolla ystävät voivat varoittaa toisiaan siitä, että asiat ovat menossa pieleen. Ja sitten kun ajatellaan Unkarin tilannetta, Mehän emme virallisesti koskaan pystyneet nostamaan näitä huolenaiheita, joita voidaan nähdä ainakin kun ajatellaan korruptiota ja EU-varojen käyttöä. Eli ollaanko tilannetta nyt parantamassa ja uskotteko, että EU:ssa tarvittaisiin enemmän toimivaltuuksia, jotta saamme oikeanlaisia reaktioita ja nopeita vastauksia jäsenvaltioista? No, tämä ei varmaan ole teille ymmärrä, yllätys. Privacy Shield. Monet tahot ovat kritisoineet, että vieläkin on huolenaiheita. Yksi liittyy tähän oikeusasiahenkilöön ja artikla 29 työryhmä katsoi, että tätä nyt viedä ei voida pitää kunnollisena ratkaisuna. Ja nyt on jo 25. toukokuuta on takaraja ja on varoitettu, että voidaan mennä kansalliseen tuomioistuimeen ja viedä asia EU-tuomioistuimeen. Eli mitä toimia komissio nyt kaavailee, jotta voidaan puuttua tähän tilanteeseen? Ja uskotteko, että tämä määräaika 25. toukokuuta pysyy, jotta tilanne voidaan ratkaista? Ja sitten e-privacy, kohta 72 viisumisopimuksesta, joka juuri vahvistettiin. Siinä vahvistetaan Yhdysvaltojen tiedusteluvaltuuksia EUn ulkopuolisten kansalaisten osalta. Eli miten arvioitte tätä? Eli miten tämä luvan uudistaminen vaikuttaa Privacy Shieldin oikeudellisuuteen? Ja sitten vielä matkustajatiedoista pari lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin miten tämä EU-Kanada-lausunto vaikuttaa tähän EU-PNR-kysymykseen ja kuinka paljon komissio on jo käyttänyt, jotta voidaan saada tämä EU-PNR päätökseen. Ja sitten GDPR vielä. Mielestäni jäsenvaltioissa on aika paljon vielä porsanreikiä täytäntöpanon osalta, Eli oletteko valmis siirtymään välittömästi rikkomusmenettelyihin jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole ajoissa panneet tätä pakettia täytäntöön? GDPR point is also... Ja tähän liittyy myös yksittäiset PK-yritykset, jotka eivät ole ehkä aina valmiina. Ehkä voisitte laajentaa vastausta myös tähän meillä on ollut kansallisten parlamenttien kokous ja niin edelleen, joten tämä on laajempi kysymys kuin vain jäsenvaltioiden täytäntöönpano. ECRn Stevens ei ole paikalla, mutta haluaako edustaja Jurek käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Kiitos, että tulitte tänne valiokuntakokoukseen. aina on hyvä päästä keskustelemaan suoraan komission toimista. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy komission kantaan suoran, suoran demokratiaan. Tällä hetkellä Romaniassa pyritään järjestämään kansanäänestys jonka aiheena on perheen määritelmä. Ja tämän esittäminen mm, maan perustuslakiin. Lähes miljoona kansalaista Romaniassa pyysi tällaista muutosta. Ja nyt poliitikot painostavat Romaniaan estämään tämän kansanäänestyksen. Kysyisin komission kantaa. Ymmärrän toki, ettei komissio voi puuttua tähän, mutta kiinnostaisi kuitenkin kuulla vähän mitä mieltä olette tästä faktasta, että ihmiset haluavat muutosta. Mitä tässä nyt tapahtuu tulevaisuudessa? Ja sitten toinen kysymykseni. Perusoikeudet ja komission lähestymistapa. Puhutaan vanhempien roolista lasten kasvattamisesta. Artikla 14 perusoikeuskirjassa pitää vanhempien oikeutta kasvattaa lapsia yhtenä perusoikeutena. Siis että kasvatetaan lapset niin kuin parhaaksi nähdään. Komission jäsen on jo maininnutkin tietyt odotukset, jotka liittyvät esimerkiksi LGBTI-oikeuksiin, joten kysyisin, mitä mieltä olette siitä, miten suhtaudutaan perheisiin? Esimerkiksi, että kouluissa opetettaisiin sitä, mitä voidaan pitää perheenä. Tässä on tehty keskustelu, jossa kaikki eivät ole niin eh, samanlaisesti edustettuna. Ehkä tämä on oikeastaan vähemmistökysymys. Ja sitten Sofie Netvelt. Niin, on hyvä, että yhä useammassa maassa ihmiset katsovat, että hallitusten asia ei ole se, ketä voi rakastaa ja kenen kanssa voimaan naimisiin ja hankkia lapsia. Mutta sen lisäksi, no en nyt toista kaikkia kysymyksiä, joita Sipeliltä ja Metsolalta tuli liittyen tähän kohtaan 72 matkustajatiedot, DRF-sopimus. No sitten on yksi kysymys, josta olen toimittanut teille kirjeen parin kollegan kanssa. Eli Yhdysvaltojen hallituksen ehdotukset, jotka liittyvät kansallisiin valvontakeskuksiin. No, tuntuu siltä, että kaikki tietokannat yhdistetään ja siellä on sitten tietoja myöskin eurooppalaisesta kansalaisesta, ja tämä on sen vastaista, mistä on sovittu Yhdysvaltojen kanssa. Ja sehän itse, ja, tai siis nehän säännöt eivät ole mitenkään oikeudellisesti ihan pitäviä. Eli taiotte olla nyt tiukka Yhdysvaltojen suhteen. Se on hyvä uutinen, koska me emme ole, ele ole olleet riittävän tiukkoja viimeisen 15 vuoden aikana näissä kysymyksissä. No sitten toinen kysymys, ja tästä olen puhunut jo pari kertaa, eli tämä rahasto, jos, joka on otettu mukaan budjettiin, litigation fund, ja haluaisin tietää, miten tätä on nyt pantu täytäntöön, koska minusta tuntuu, että yksikkönne eivät kovin hal- paljon halua tällaista rahastoa ja yrittävät sitä heikentää. Ja sitten lopuksi vielä, ja tämä nyt ei liity komission politiikkaan, vaan tämä liittyy komission uskottavuuteen, kun ajatellaan sitä, että se on perussopimusten vartija, erityisesti kun ajatellaan oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Monet Euroopan kansalaiset ovat tyytymättömiä, kun ajatellaan sitä, miten tämä komission uusi varapääsihteeri nimettiin. Sehän hyväksyttiin kollegiossa. Selmayr ilmeisesti ei suunnittele vain omaa tulevaisuutta on myöskin oikeudellisen yksikön tulevaisuutta. Ja kansalaiset ottavat minun yhteyttä ja kysyvät, miten voin luottaa Euroopan unioniin ja tämän hankkeeseen, jos kaikkein voimakkain toimielin toimii tällä tavalla. Eli haluaisin nyt todella tietää, miten voimme olla uskottavia, jos komissio, ei pelkästään hallinnollisena elimenä, mutta myöskin poliittinen komission jäsenen kollegio on hyväksynyt tämän nimityksen ja sen, miten tämä on toteutettu. Eli sen nyt haluaisin ymmärtää. Cornelia Ernst von... Cornelia Ernst Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Aiheita on paljon. Tässä teidän puheenvuorossanne oli myös paljon keskustelen aihetta. Ja kun oikeusvaltion periaatteesta puhutaan, voidaan todeta, että EU-ssa syntyy nyt railoja. Ja toisaalta Yhdysvalloissa lähdetään tällaisiin rankaiseviin tulleihin ja näin syntyy tilanne, jossa joudutaan tällaisen taloudellisen sodan partaille. Tässä valossa kysymykseni. Miten ylipäätään voidaan neuvotella Privacy Shield-asioista? Miten, siis miten tilanne on nyt muuttunut? Mitä nyt ylipäätään voidaan odottaa enää? Pessi optimismia on paljon. Tämä on jo synkän näköinen tulevaisuus, mutta tämä on nyt epätyydyttävä tilanne. Ja sitten tietosuojapaketti. Kaikki hienoa 25. toukokuuta. Tämä astuu voimaan kaikilta osin. E-privacy myös. Ja asetus, joka koskee Euroopan toimielimiä. Näin on suunniteltu. Mutta nyt kuitenkin koemme itse voin ainakin todeta tämän, että neuvostossa kaikki on jumissa, koska tietosuoja haluttaisiin neuvostossa jättää joiltain osin kokonaan ulkopuolelle, kuten Europolissa. Mikä on komission kanta nyt, kun puhutaan kaikista virastoista ja toimielimistä? Lainvalvonta viranomaisista kyllä tai ne pitäisi ottaa loogisesti mukaan tietosuojasääntöjen alle, mutta nyt neuvosto kuitenkin tekee tyhjäksi tätä työtä. Siellä on monet kysymykset jumissa nyt ja sitten huolehditaan sitä, että ajoissa ei päästä täytäntöön panemaan. Ja tietenkin paine vain kasvaa ja kasvaa. Eli pidän tätä luottamuskatastrofina myös ja parlamentin välillä koska tässä ihan törkeästi pelataan nyt aikaa. Ja pyritään tuhamaan tätä perusajatusta, että tietosuojasta huolehditaan kaikkialla. Ja sitten viimeinen kohta puhutte romanin lapsista ja syrjinnästä. Se on usein ollut aiheena täällä ja sanoitte, että syksyllä tarkastellaan strategiaa – No ihan hyvä. Mutta kysymys kuuluu, onko tämä nyt riittävä vai onko teillä suunnitteilla vaatia lisää toimia, koska romanien syrjintä on todellakin skandaalinomaista. Tämä syrjintä jatkuu lähes kaikissa valtioissa. Oikeastaan voidaan kysyä, otetaanko nyt vain takapakki eikä päästä eteenpäin ylipäätään. Onko teillä sitovia askeleita nyt suunnitteilla? ettei jätetä tätä kokonaan vain jäsenvaltioiden kontolle. Kiitos. Kiitos. Judith Sargentini vihreä ryhmä nimissä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää komissaaria uusista hankkeista koskien LGBTI väestöä ja on hyvä nähdä, että komissio tukee gay pride hankkeita jäsenvaltiossa kansalaisyhteiskuntia toimimaan vihapuheita vastaan, jotta yleensä voidaan puhua homoavioliitoista eri EU-jäsenvaltioissa. Todella tärkeää työtä ja haluaisin korostaa, että olemme toiminnastanne kovasti tyytyväisiä, että viette näitä uudistuksia eteenpäin. Tämä saakin minut sitten seuraavaan aiheeseen syrjinnän vasta vertaisuuteen, jonka kanssa tunnumme kamppailevan niin komissiossa kuin parlamentissakin. Horisontaalinen yhtäläisen kohtelun direktiivi, josta kukaan ei ole tainnut kuulla vuoden 2009 jälkeen. Oletteko te nähneet mitään liikettä tällä rintamalla neuvostossa ja onko vielä jotain, jota komissio ja parlamentti voisivat yhdessä tehdä tilanteen parantamiseksi? Sitten puhuisin vielä direktiivistä, jossa käsitellään uhrien oikeuksia. Ymmärtääkseni, kun sitä neuvoteltiin jo 2011, asia virallistettiin sitten 2012 ja vuonna 2015 jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla tällainen järjestelmä ja ymmärtääkseni näin ei suinkaan ole ja te olette myös tästä, tästä itse huolissanne. Aiotteko, pohditteko jonkinlaisia rikkomusjärjest, toimenpidettä tai onko niihin jo ryhdytty, mitä tulee sisältöön, koska parlamentti myös arvioi tätä puolta. Onko teillä jotakin yleiskuvaa siitä, miten jäsenvaltiot varmistavat sen, että syrjintää ei tapahdu uhrien kohdalla? Artikla 1 toteaa, että tällaisen syrjintää ei pitäisi tapahtua, joka perustuu oleskelulupaan Tämä on asia, asia, joka on hyvin lähellä omaa sydäntäni niin ja meidän pitäisi täytäntöönpanna tätä kunnolla. Ja mietinkin, olisiko teillä tästä jotakin lisäinformaatiota. Kiitän teitä kohteliaisuuksien koskien rahanpesun vastaista direktiiviä, mitä työtä siinä olemme tehneet mielestäni. Tässä olemme toimineet tehokkaasti myös Viron puheenjohtajakaudella. Saimme aikaan huomattavia parannuksia. Siltikin vielä on monia jäsenvaltioita, joilla ei ole käytössä tällaisia järjestelmiä. Ja te olette lähettäneetkin jo kirjeitä joihinkin näistä jäsenvaltioista asiassa, mutta ollaanko nyt siirtymässä seuraavaan vaiheeseen? Tässähän tämä on väline, jolla toimitaan rikollista vastaan, ja muistan, että jäsenvaltiot todellakin halusivat tässä edetä, ja on nyt aika tuskaisaa nähdä, että monet jäsenvaltiosta, mukaan lukien Alankomaat oma valtio, niin eivät ole vielä tätä täytäntöön panneet. Sitten tämä, tämän aikaisemman kohdalla jo veimme tätä asiaa eteenpäin. Sitten vielä lopuksi puheenjohtaja. Nyt aletaan keskustella monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja mietin tässä sitä, voisimmeko nähdä jo ehdotuksia teiltä ehdollisuudesta mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, kun on kyse oikeusvaltioperiaatteesta. On paljon EU-rahoitusta, jota menee maihin, joilla tuntuu olemaan varsin joustava lähestymistapa perusoikeuksiin ja oikeusvaltiokysymyksiin. Ja nyt olisi oikea hetki puuttua tähänkin keskusteluun minun mielestäni. Voisimmeko nähdä tämän tyyppi, voimmeko nähdä tämän tyyppisiä ehdotuksia lähitulevaisuudessa tulevan? Kiitoksia. Kiitos Anna-Maria Kuratsabil. Also for... Kiitos komission jäsen siitä, että sitouduitte myöskin laittomien verkkosisältöjen torjuntaan. Tämä on parlamentin mietinnön mukaista liittyen myöskin lasten hyväksikäyttöön ja lastensuojelun verkossa. Te olette olleet tässä mukana turvallisen verkopäivä ja kaikki muut tähän liittyvät kysymykset. Eli menetään täytyy edelleen painostaa teollisuutta. Netistä pitää poistaa materiaaleja, jotka ovat laittomia, ja jotka kuvaavat esimerkiksi lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Ja sitten Istanbulin yleissopimus viime viikolla Tajani avasi täysistunnon ja totesi, että tämän tekstin pitäisi kaikkien jäsenvaltioiden allekirjoittaa. Ja mikä nyt on tilanne neuvostossa, kun ajatellaan EUn liittymistä yleissopimukseen. Ja parlamentti oli myöskin pyytänyt, että komissio kävisi vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole ratifioineet sitä, joilla on varaumia. Me tiedämme, millaista keskustelua käydään tietyissä jäsenvaltioissa ja myös puheenjohtajavaltio Bulgaria on nyt jäädyttänyt ratifiointiprosessin. Ja tässä nyt mietitään, sukupuolen, tiettyyn sukupuolen kohdistuvaa väkivaltaa. Eli meidän täytyy yhdistää voimamme. Ja meidän pitää nyt edetä tällä puheenjohtajakaudella, jotta tämä saadaan neuvoston esityslistalle vielä Bulgarian kaudella. Ja olen huolissani e-privacy-asetuksesta. Kolmikantaneuvotteluita käydään ja toivottavasti komissio pystyy varmistamaan, että löydämme tasapainon näiden korkeiden henkilösuoja kysymysten osalta, mutta kuitenkaan haittaamatta innovaatiota. Ja meidän pitää antaa oikeudellista varmuutta ja meillä pitää olla lainsäädäntö, joka ei estä digitaalisia sisämarkkinoita. Ja pidän hyvänä sitä, mistä juuri puhuitte, eli meidän täytyy tukea sukupuoli- ja seksuaalivähentöjen syrjintää. Ikävä kyllä tämä syrjimättömyysdirektiivi on jäänyt jumiin neuvostoon. Ja haluaisin kysyä, onko mitään toivoa, että tässä asiassa päästäisiin eteenpäin tällä puheenjohtajakaudella. Kiitos. Kiitos. President, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä komission jäsen, niin kuin yhteisesittelijäkin sanoi, niin Istanbulin sopimuksen allekirjoittaminen ja ratifiointi on tärkeä. Minäkin kysyisin teiltä tästä asiasta jotta saisimme täsmällisiä konkreettisia vastauksia erityisesti tähän yhteen kysymykseen. Voitteko täsmentää, mitä sanottiin työryhmän kokouksessa 26. helmikuuta neuvostossa, kun käsiteltiin käytännössääntöjä, joka on todella tärkeä elementti ja jossa asiassa teillä on kaikki tukemme koskien tätä oikeusta kamppailua, joka on komission ja neuvoston välillä siitä, mikä kuuluu tai ei kuulu EUn toimivaltuuksiin. Mehän mekin olemme pyytäneet parlamentin oikeusyksiköltä asiantuntemustietoja. He ovatkin todenneet ja vahvistaneet, että EU voi pitää valtuutuksen yleisemmällä tasolla kuin sen, minkä jotkut jäsenvaltiot ovat nyt kyseenalaistaneet neuvostossa. Miten te näette asiat? Ja niin kuin Anna-Maria Koratsa sanoi, Bulgaria, joka tavallaan on Irra, ei enää olekaan ratifioimassa asiaa Istanbulin sopimusta. Sama on vielä puheenjohtajan valtio, kun ajatellaan tulevaa puolivuotoskautta, ja tämähän on aivan ratkaisevan tärkeä osa asiaa, ja haluaisin tästä mielelläni konkreettisen vastauksen. Thank you. And Cecil. Kiitos. Cecil Kenge. Grazie, komissaria. Kiitos komission jäsenen. Viime viikolla Euroopan parlamentissa hyväksyttiin mietintö, joka liittyy perusoikeustilanteeseen EU-ssa vuonna 2016. Ja siellä pantiin merkille myöskin se, että jäsenvaltioiden sisällä syrjintä ikävä kyllä on kasvussa. Tämä nähdään useissa jäsenvaltioissa. Erityisesti kun ajatellaan tiettyjä henkilöryhmiä ja maahanmuuttajia, romaneja. Ja erityisesti tämä koskee Afrikasta peräisin olevia maahanmuuttajia. Eli kun ajatellaan nyt vaikka tätä ampumavälikohtausta, joka tapahtui pari viikkoa sitten, siellähän ammuttiin kuusi afrikkalaista alkuperäolemaa ihmistä. Ja tavoitteena oli tapaa mahdollisimman monia ihmisiä. Kohteena olivat afrikkalaiset. Ja sitten oli toinenkin välikohtaus, Eli ammuttiin väkijoukkoon ja tähdättiin juuri afrikkalaisiin ihmisiin. Eli jos meillä ei ole lainsäädännöllistä suojelua, ja meillä pitäisi olla kunnollinen strategia kaikissa jäsenvaltioissa. Eli haluamme, että olisi eurooppalainen koordinaattori, joka torjuu muukalaisvihamielisyyttä. Ja eurooppalainen strategia tarvitaan tiettyjen väestöryhmien osalta, kun ajatellaan vaikka islamofobiaa, sukupuoli- ja seksuaalivähintöjä ja romaneja. Heitä tulee suojella enemmän. Ja aikoo komission jäsen toimia näin, kun ajatellaan tätä afrofobiaa. Ja lopuksi vielä, tuetteko eurooppalaista ihmisoikeusrahastoa ja sitä, että korostamme kansalaisyhteiskunnan roolia? Kiitos. Thank you. Anna Head, please. Kiitos. Anna Head. Tack så mycket. Kiitos paljon. Kiitos komission jäsen, että aina yhtä luotettavasti palaatte tänne vastaamaan kysymyksiin säännöllisesti. Minullakin oli kysymys tasavertaisuuteen liittyvistä asioista, mutta en puhukaan siitä, kun siitä kysyttiin mainittiin jo. Nyt puhuisin ihmiskaupasta sen sijaan. Varmasti komission jäsen Jourova myös käsittelee näitä aiheita. Ihmiskauppahan lisääntyy jatkuvasti ja rakenteet muuttuvat myös nopeasti. 4. joulukuuta näimme, että komissio esitti tiedonannon aiheena ihmiskauppa. Parlamentti ja komissiohan eivät ole tässä samoilla linjoilla, koska me olisimme odottaneet strategiaa. Mutta kun ihmiskauppa lisääntyy, niin kuin lisääntyy tällä hetkellä ja muuttuu niin nopeasti, niin kysymykseni kuuluu, onko komissiossa keskusteltu siitä, luotaisinko silti ihmiskauppastrategia vai lähdettäisiinkö uudelleen avaamaan näitä käsittelevää direktiiviä? Kiitos.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 to ask this question to the commissioner. Haluaisin kysyä tästä, kollega haluaisi kysyä tästä asiasta, kysyä hänen sieltä. Miten näette tämän Rooman strategian, mitä komissio on oppinut tämänhetkistä puitteista ja miten on asiassa edistetty Romanian integroinnissa, minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä ja miten te aiotte tehostaa puitteita vuoden 2020 jälkeen, niin kuin päätöslauselmassa, joka hiljattain hyväksyttiin, pyydettiin parlamentissa. Ja sitten vielä lopuksi, kuinka paljon on käytetty varoja vuodesta 2011, mikä tilanne on länsi niin jäsenyyden kanssa ja Romaniin kohdalla ja mitä kuuluu tälle paremmalle integraatiolle. Kiitoksia. Tämä oli jäsenneltyä vuoropuhelua. Ah. Birgit, oliko vielä toinen kysymys? Into the structure. I'm so... Niin, tämä on osa tätä keskustelua unohdin kysymyksen tästä GDPRstä. Mehän olemme puhuneet tästä hyvin pitkään ja myöskin tehtiin kielellinen ja oikeudellinen tarkistus. Ja nyt sitten muutama viikkoa ennen kuin tämän pitäisi astua voimaan, niin neuvosto alkaakin vähän tehdä korjauksia. En ole koskaan aikaisemmin kuullut tällaisesta ja haluaisin kuulla, mitä komissio tietää tästä ja mitä mieltä olette nyt tästä neuvoston strategiasta. Siis neuvosto on tehnyt näitä korjauksia. Selvä. Niin. No tässä nyt oli niin monta kysymystä jo. Tiedän, että tässä nyt on paljon kysymyksiä enemmän kuin tavallisesti, mutta salkku on niin laaja. Eli vastatkaa parhaanne mukaan, olkaa hyvä. Uh, we always say that... Kiitoksia. Aina sanomme, että seuraavaksi ka- teemme hiukan kapeammaksi, että voimme kattaa kaiken, mutta yritän nyt tässä kuitenkin käydä parhaani mukaan kysymyksiä läpi. Ensin kysyitte näytöstä ja oikeasta perustasta. Niin, tästä ajoituksesta kertoisin. Meidän pitäisi hyväksyä ehdotus huhtikuussa, ilmeisesti 17.4. Tätä on nyt montakin kertaa jo lykätty. Minkä takia? Johtuen asian monimutkaisuudesta ja uusista aika ristiriitaisista ja herkistä kysymyksistä, joiden kanssa piti painia ja ne ratkaista. Sitten kysytte oikeudesta perustasta. Me pohdimme 82 artiklaa oikeuden yhteistyörikoskysymyksissä. Tämä on yksi juttu. Sitten toinen näytöstä todisteesta. Meidän pitää tasapainoittaa tämä tavallaan tarve, että saadaan aikaan yleiseurooppalainen väline, jonka kautta täytäntö, lainvalvontaviranomaiset saavat tarvittavan näytön rajat ylittävillä alueilla tai todistusaineiston. Tähän he eivät tällä hetkellä pysty ja heidän pitäisi pystyä tekemään tämä niin, että on selkeästi määritelty sovellusala aikaisemmin sanoin, että todisteiden täytyy täyttää täyttää suhteellisuuden vaatimus, joten vieläkin keskustelemme tapauksista ja sovellusalasta, tapauksista, jolloin käytetään tätä eurooppalaista tuotantosääntöä, olisi mahdollista käyttää. Sitten toinen asia, me, jota pitää kunnolla miettiä ja varmistaa tasapainoinen ratkaisu, nimittäin turvatakeet niille tapauksille, jolloin tietotekniikkayrityksiä pyydetään viranomaisten, kysytään viranomaisten toimesta ja on jotakin epäilyä tällaisten pyyntöjen laillisuudesta. Pitää ottaa huomioon kaikki mahdollisuudet, joita voi esiintyä käytännössä. Tämä liittyy myös tarpeeseen ko- korostaa hyviä ratkaisuja järjestelmässä, joiden pitäisi ylittää vielä EUn rajatkin. Ja mainitsin ilmeisesti tämän puheenvuorossani alussa. Olen keskustellut tästä amerikkalaisten virka veljensiisten kanssa. Olemme puhuneet vastavuoroisuudesta, miten löydetään parhaat ratkaisut, koska voimme nähdä, että tämänhetkisen järjestelyn mukaisesti suuri osa näytöstä voidaan vain siirtää USA, ja meidän pitää varmistaa, että meidän laivavalvontaviranomaiset saavat tämän tiedon myös itselleen. Sitten on vielä paljonkin kysymyksiä joita yritämme ratkaista tasapainoisella tavalla. Toisaalta täytyy toteuttaa parempaa lainvalvontaa ja sitten täytyy pystyä suojelemaan myös perusoikeuksia ja ihmisten yksityisyyttä. Sitten yksi kysymys reaktiosta IT-kysymykseen on selvää, että syyttäjät ja tuomarit haluaisivat tällaisen välineen käyttöönsä, mutta IT-yritykset itse vaativat suurempaa oikeudellista varmuutta ja vahvempia, vankempia sääntöjä, joiden kautta he saavat selkeämmän kuvan siitä, miten pitää käyttäytyä tietyissä tilanteissa silloin, kun lainvalvontatahot kysyvät heiltä todistusaineistoa ja näyttöä. Olen varma, että, tai olemme tehneet kovasti työtä, jotta viemme nämä ehdotukset loppuun. Lähetämme ne lähetämme teidän kommenttinne erityisesti koskien perusoikeuksia, mutta myös tämä tulevaisuuden lainsäädännön tarkastelu, että te teette, on tärkeää. Tätä kaikkea todella tarvitaan ja tämä on hyvin tärkeää lainsäädäntöä, ja se kuuluu rikosoikeuden piiriin, mutta samanaikaisesti tähän liittyy kyllä aika monia kysymysmerkkejä. Minä toivon, että saamme tämän asian hoidettua oikealla tavalla. Olemme keskustelleet myös siitä, että tarvitaan Olemme keskustelleet tästä ministerineuvoston kanssa vuodesta 2016, jolloin oli alakomaiden kausi, ja ministeritkin odottavat jo kärsimättömästi tuloksia, joten minun täytyy saada aikaan kyllä tuloksia nyt monien monien neuvotteluiden ja hankalian, hankalan lainsäädäntötyön jälkeen. Sitten tähän liittyy liittyy jo määrin tämä PNR-kysymys, josta Sipelin kysymys ja miten tilintarkastustuomioistuimen päätös liittyy muihin kolmansiin maihin ja niiden kanssa oleviin suhteisiin. On varsin selvää, että komission täytyy uudelleen määritellä globaali suhtautumisensa PNR-sopimuksiin ennen kuin neuvottelut aloitetaan uudestaan. Tällä hetkellähän me puhumme Meksikon tapauksesta, ja ennen kuin aloitamme neuvotteluja muiden kolmansien maiden kanssa. Olen varma, että tiedättekin, että Japani haluaa myös kovasti keskustella PNR-kysymyksistä, kun ajatellaan Japanin tulevia mm, olympialaisia, siis on todella ajankohtainen kuuma kysymys tämäkin. Me jatkossakin haluamme selittää kansainvälisille kumppaneillemme epävirallisesti PNR-tietojen siirtämisestä kolmansien maihin, niin kuin on todettu tuomioistuimen päätöksissä, ja tulemme korostamaan myös tarvetta yhdistää toiveen parempaan turvallisuuteen kansalaistemme kohdalla. Me haluamme korkeatasoista henkilötietosuojaa Minusta on selvää, että tämä tulee vaikuttamaan myös muihin sopimuksiin ja tuomioistuimen kanta koskee näitä suunniteltuja PNR-sopimuksia Kanadan kanssa, ei, eikä se koske jäsenvaltioiden velvollisuuksiin soveltaa suoraan PNR vuonna 18 toukokuusta. Tämä on aika laillinen kysymys ja tekninenkin kysymys, mutta minusta on kuitenkin hyvä esittää samat kysymykset niille kollegoille, jotka joille tämä asia varsinaisesti kuuluu tämä tästä äh, matkustajatietorekisteristä PNR-kysymyksestä. Sitten yksityisyydestä, siihen liittyvistä kysymyksistä, niin minähän sanoin, että tulen olemaan tiukkana tässä. Ja mielestäni olin kyllä viime kerrallakin tiukkana sainkin jonkin verran ymmärrystä, minkälaisia vaikeuksia oli, kun hallinto muuttui. Mutta korostin monta kertaa moni, monissa eri yhteyksissä, että Privacy Shield liittyy myös luottamukseen ja sitten oli lista, pitkä lista tehtäviä ja sitoumuksia mukaan lukien komissioille. Tämä kaikki kuului, mutta ennen kaikkea usa hallintoa nämä koskivat. Me olemme esittäneet varsin selkeitä suosituksia, samoin yhdeksän työryhmän asettamat suositukset ovat selkeitä. Tämä on tämä aikaraja. Tulen käymään USAssa vierailulla ja pyritän tavata kaikki asian kuuluvat tahot ja henkilöt koskien tätä aikarajaa. Haluan korostaa sillä välin, että USA on jo täytäntöönpannut joitakin suosituksiamme, esimerkiksi suositellut parannukset sertifikointiprosessissa, kun tunnistetaan niin sanottuja vääriä vaatimuksia. Ja sitten tähän liittyy muitakin kysymyksiä vielä. Mutta me haluamme tapahtuvan niin, että on tällainen kunnollinen tietosuojavaltuutettu. Tätähän USAn puoli itse ehdotti samanlaisia juuri se taho, relevantti elin, joka on riippumaton taho, usa hallinnossa, joka käsittelee eurooppalaisten valituksia, jos he epäilevät että lainvalvonta viranomaiset ovat saaneet heidän tietojaan käsiinsä eh, laittomalla tavalla. Meidän pitää korostaa sitä, että tällainen henkilö saadaan johtamaan tätä elintä, joka on täysin pätevä, ja teen selväksi, tämä on meille hyvin tiukka ehto, josta emme tingi. Ja tarvitaan myös muita henkilöitä joihinkin muihin elimiin koskien muita kysymyksiä. Kun olin USAssa viime vuonna maaliskuussa kuulin eräältä korkealta viranomais, vir, virkamieheltä, että Privacy Shield ei ollut mitenkään korkealla heidän prioriteettikysymyksensä. Se ei ollut mikään prioriteetti, ja minä sanoin, kyllä se tulee olemaan prioriteetti, jos teemme selväksi, että keskeytämme tämän järjestelmän soveltamisen, jos ei se kerran toimi. Ja minä toivon, että nyt on paremmin asia ymmärretty heidän puolellani. aina kun tapaan liike alan to- toimijoita, ei vain USA, vaan myös Euroopassakin, niin he korostavat aina sitä, että tarvitaan tällainen laillinen järjestely juridinen järjestely, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että minun kärsivällisyyteni on tässä pikkuhiljaa loppumassa, joten puhun tästä nyt varsin suoraan ja tylysti ja tulen näin tekemään myös Washingtonin vierailullani. Minulla on hyvät varusteet mukana. Tulen kertomaan, mitä tapahtuu 702, niin mistä kysyitte sitten, mitä muita seurauksia on uudesta USA-lainsäädännöstä. Tulen kysymään vaatimaan erittäin perustavanlaatuista juridista analyysiä siinä valossa, mistä tarvitsemme takuut USAn puolelta. Tulen kuulemaan näkemyksiä USAn kansalaisjärjestöiltä. Tapaan heitä aina, koska haluan kuulla, mitä siellä lainsäädännön valvojat ovat mieltä ja haluan kuulla myös yritysten kantoja mutta uskon, että EUn täytyy nyt olla tiukempana ja meidän pitää asettaa aikataulu selkeästi, aikarajat selvästi. Sama koskee tätä kauppakomitea, sillä on myös varsin tärkeitä sitoumuksia. Sitten oikeusvaltiosta palaan näihin kysymyksiin. Niin, meidän täytyy vahvistaa puitteita ja meidän pitää vahvistaa tätä myös niin, että paremmin määrittelemme, mitä tarkoitamme oikeusvaltioperiaatteella. Sehän on perusperiaate, jolle demokratia ja demo, jolle demokratisen valtioiden täytyy perustua. Hämmästyksekseni on monia ihmisiä mukaan lukien virallisia virallisen tahon henkilöt, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että jos voittaa vaalit, niin silloin the winner takes it all. Eikä se ole näin. Oikeusvaltioperiaatteen mukaan selvästi voidaan todeta, että oikeus, oikeuslaitos on riippumaton ja vallan tasapaino valtiossa on sellainen asia, mihin mikä poliittisen puolen pitäisi jättää koskemattomaksi, tietenkin on erilaisia järjestelmiä eri jäsenvaltioissa. Kun minä keskustelen jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jos olemme, että olemme valppaina oikeusvaltiokysymyksistä, kuulen aina tällaisen saman perustelun, että on erilaisia järjestelmiä, on valtioita, joissa ei ole perustuslaista tuomioistuinta, on valtioita, joissa ei ole tuomarineuvosto, niin meillähän on 28 ainutlaatuista järjestelmää, mutta nämä, näiden järjestelmien pitää silti perustua samalle periaatteelle, oikeusvaltioperiaatteelle. Tätä tarkoitamme, kun puhumme tästä aloitteesta, jolla pitäisi määritellä paremmin, ei vain se, mitä tarkoitamme EU-oikeusvaltioperiaatteella, vaan myös se, minkä, mitä mekanismeja pitäisi olla, millä, miltä pohjalta työstetään tietoa, miten voidaan tehostaa valvontaa, seurantaa ja monia muita tällaisia kysymyksiä. Me teemme työtä niiden ehdotusten ja ideoiden pohjalta, joita te otitte esille päätöslauselmissanne, koska siellä oli monia hyödyllisiä ehdotuksia tästä eteenpäin. Ja olen varma, että meidän täytyykin näin tehdä, että voimme lisätä myös oikeudellista varmuutta täällä EU:ssa. Tämä todella läheisesti liittyy siihen, mitä Rova Sargentini kysyi ehdollisuudesta oikeusvaltioperiaatteen kohdalla ajatellen tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Kun tulin, esitin tällaisen ajatuksen, niin jotkut maat vähän menivät paniikkiikin tästä, monetkin maat, koska itse olihan, koska siis tämä nähtiin äh, keppinä joidenkin maiden suuntaan, vaikka kohesiomaissa. Nyt voimme sanoa selvästi, että ei. Tämä pitäisi liittyä horisontaalisen rahoitukseen koskien kaikkia varoja, joita annetaan EU-sta jäsenvaltioille koskien mitä tahansa jäsenvaltiota, ja meidän pitää määritellä miten me ymmärrämme oikeusvaltioperiaatteen, mitkä ovat pääehdot sille, että jäsenvaltio toimii tämän periaatteen pohjalta ja me yhdistämme sitten tämän tai kuvaamme sitä niin, miten oikeuslaitos toimii ja kuinka riippumaton se on ja kuinka hyvät mm, tarkastusmekanismit on käytössä jäsenvaltiossa, joten tähän liittyy siis määritelmä, johon liittyy yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, mitä kaikkea oikeusvaltioperiaate kattaa jäsenvaltiossa. Meidän pitää olla mahdollisimman konkreettisia, niin että epäilys häipyy siitä, että tulevaisuudessa voisi olla jotakin mm, tulkinnanvaraista päätöksentekoa, jos emme pidä jostakin jäsenvaltiosta, niin leikkaamme rahoituksen. En koskaan haluaisi olla tällaista virhettä tekemässä itse, mutta meidän täytyy jotakin pystyä tekemään tälle ehdollisuudelle. Ja minä olen vahvasti vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi unohtaa monet muut ehdollisuudet, jotka liittyvät EU-rahoitukseen. Meidän pitäisi keskittyä sääntöjen yksinkertaistamiseen. Meidän pitäisi keskittyä tähän ison kuvan, jolla on merkitystä. Ja olen varma, että tällä tavalla tämä oikeusvaltioperiaate hahmottuu. Ja siitä on kysymys. Sitten hiukan vielä EU-rahoituksesta ja mitä kysyitte Slovakiasta. Jos siis voidaan todistaa ja näyttää, että EU-varoja tai on käytetty korruptoidulla tavalla näitä EU-varoja ja se löytyy tämän hirvittävän tapauksen tragedian takaa, niin silloin kyllä me tulemme olemaan taas tällaisen tässä vaikeassa hetkessä, milloin todella on kiire saada aikaan Euroopan syyttäjänvirasto ajoissa vuonna 2020 toimintaan, ja sen pitää olla erikoistunut riippumaton taho, joka käsittelee isoja rahoitusrikoksia EU-ssa mukaan lukien rakennerahastojen yhteydessä tapahtunut korruptio. Olen vakuuttunut siitä, että tässä toimimme ihan oikealla tavalla ja jälleen kerran haluan vedota muihin jäsenvaltioihin vielä esimerkiksi, anteeksi ei Slovakia, vaan siis vielä puuttuu Ruotsi, Malta, Puola ja Unkari. Sitten niin Alankomaat, me toivomme, että Alankomaatkin pian liittyvät tähän hankkeeseen. Ja kyse on erityisesti jäsenvaltioista, joissa odotetaan uusia isoja rahoitus, rahoitussummia kohesiopolitiikan yhteydessä, ja nyt puhun Puolasta ja Unkarista aivan erityisesti. Minun näkemykseni mukaisesti näiden maiden pitäisi uudelleen miettiä, voisivatko nyt liittyä tähän yleisen syyttäjän virastoon, koska mielestäni tämän pitäisi olla meille yhteinen tavoite, että toimimme petoksia ja korruptiota vastaan, joka kohdistuu EU-varoihin. Eihän tässä ole kyse vain rahasta, vaan veronmaksajien luottamuksesta Euroopassa. Ja sitten näemme, miten tämä Slovakian tapaus etästä etenee. Minä todellakin toivon vilpittömästi, että tämän hirvittävän murhan tekijät saadaan kiinni ja heitä rangaistaan hyvin pian. Mutta tästä kyllä pitää myös oppia. Ja meidän täytyy perustaa tämä syyttäjän virastoja ottaa eh- ehdollisuus huomioon tulevassa rahanjaossa ja sitten meidän pitää paljon paremmin pystyä suojelemaan rehellisiä ihmisiä myös väärinkäytösten ilmoittajia ja voinkin kertoa teille, että nyt olemme viemässä loppuun ehdotusta, jolla pyritään suojelemaan väärinkäytöksistä ilmoittajien tämän horisontaalista lainsäädäntöä ja minä toivon, että tätä kautta voidaan lisätä mahdollisuuksia rehellisten ihmisten kohdalla silloin, kun he huomaavat, että jotakin väärinkäytöksiä tapahtuu, joka sitten haittaa, on vastoin julkista etua. Heidän pitäisi pystyä raportoimaan asiasta ja saada takeet suojelusta. Tämä on hyvin tärkeä suunnitelma minun mielestäni. sitten vielä Euroopan syyttäjän virastosta tuli vielä muita kysymyksiä. Mutta sitten tähän yleistietosuoja-asetukseen aika, aikaraja toukokuu on tässä lähentymässä kovaa vauhtia. Nyt me teemme työtä kolmen asian kohdalla. Ensinnäkin yritämme koordinoida jäsenvaltioiden työtä tähän liittyvässä lainsäädännössä. Asetusta sovelletaan tietysti suoraan, senhän kaikki tietävät, mutta tähän liittyy kuitenkin paljon relevanttia lainsäädäntöä jota tarvitsisi päivittää jäsenvaltioissa. Ja tässä todellakin pahoillinen piilee yksityiskohdissa, koska tällä tavalla meidän unelmamme siitä, että olisi yhtenäiset säännöt, voisi tuhoutua tai päättyä, koska on tilaa tällaiselle poikkeamiselle, poikkeuksille, ja siksi komissio on varsin valppaana monissakin jäsenvaltioissa. Me yritämme tehdä työtä näiden maiden kanssa niin, että ne eivät poikkea lain hengestä ja kirjaimesta koskien tätä asetusta. Tällä hetkellä meillä on vain kaksi jäsenvaltiota, jotka ovat täytäntöön jotka ovat hyväksyneet jo tarvittavan lainsäädännön. Jotkut muut jäsenvaltiot, Itävalta ja Saksa muuten ovat nämä jäsenvaltiot, jotkut muut jäsenvaltiot ovat viemässä asiaa loppuun ja joit jotkut jäsenvaltiot todennäköisesti eivät pysty hyväksymään ajoissa lainsäädäntöä, joten asetus alkaa täytäntöönpanon suoraan ilman, että on tarvittavaa oheis kansallista lainsäädäntöä. Tarkoituksena kuitenkin olisi tätä kautta puuttua näihin jäsenvaltioiden eriko, erityispiirteisiin, erityisesti mitä liittyy julkiseen sektoriin. Tämä on siis yksi osa tätä työtä. Sitten toinen osuus liittyy yritysmaailmaan ja pk-yrityksiin. Monet niistä ovat varsin peloissaan koskien näitä uusia, johtuen uusista, sään, uusista säännöistä. Ihan turhaan ovat peloissaan, koska niiden kaikkien pitäisi tehdä nämä riskiarviointityö, missä määrin yleinen tietosuojajastus koskee niitä mutta mielestäni ne ansaitsevat paremmat selitykset, paremman neuvontapalvelun, paremman ripäämän tiedonkulun ja ennen kaikkea tämä tehtävä kuuluu jäsenvaltioille, tietosuojaviranomaisille siellä. Komissio tekee kovasti työtä. Minä saan kymmeniä sähköposteja päivässä siitä, miten tätä GDPR pitäisi toteuttaa jäsen eri yrityksissä. Ja vastaan niille kaikille, mutta ei se kyllä minun tehtäväni ole. Ja monissa tapauksissa en ehkä ole tarpeeksi täsmällinen vastauksessani, koska yleinen tietosuoja-asetus täytyy lukea ottaen huomioon kansallinen lainsäädäntö kussakin tilanteessa, mutta me olemme antaneet tavallaan työkalupakin näille yrityksille olemme antaneet ohjeistusta. Me tulemme panostamaan enemmän tied- tiedotuskampanjoihin, jotka kohdistuu yrityksille. Ja varmasti saamme tämän kaiken kuntoon tänä vuonna ja tässä myös tietosuojavaltuutettujen pitää neuvoa näitä yrityksiä siitä, miten parasti, parhaiten varustautua. Sitten kolmas osa tätä työtä on yhteistoimintaa kansalaisten kanssa. Yleinen tietosuoja on aika vankka rupeama ja siihen, siinä on, sillä on vaka, aika iso vaikutus yritysmaailmaan erityisesti, mutta myös julkiseen sektoriin. Ja jos kansalaiset eivät käytä oikeuksiaan, jonka ovat saaneet tämän asetuksen kautta, niin silloin tämä kaikki on ihan turhaa. Tämän takia me haluamme lisätä tiedotuskampanjoja, tietoisuuden lisäämiskampanjointia ja toimia tässä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja niiden yritysten kanssa, jotka ovat valtit tekemään yhteistyötä tällä saralla, koska olen varma, että yritysten, yritysten itsensä pitäisi informoida omia asiakkaitaan siitä, että he noudattavat uusia yksityisyyssääntöjä, koska miten, minkä asian olen kuullut tuhat kertaa yritysmaailmalta, että ne haluavat lisätä että jos lisätään yksityisyyden suojaa, niin näin myös kuluttajan luottamus lisääntyy. Näin he asian näkevät. Ja tämä on tavallaan tärkeä, tärkeä kilpailullinen etu yrityksille. Uskon, että myös Euroopassa ihmiset alkavat pikkuhiljaa ymmärtää, miksi tätä lainsäädäntöä nyt on laadittu. Sitten Istanbulin yleissopimuksista Tämä on kisullinen tarina kyllä. Tarina. Tämä on hyvin käytännöllistä, hyödyllistä lainsäädäntöä, ja se on hyvin kohdennettu, kun ajatellaan kaikkia hirvittäviä väkivaltatapauksia, jotka kohdistuvat naisiin ja lapsiin. Mutta ei vain, anteeksi nyt käytän tätä sanamuotoa, mutta puhun näistä perinteisistä väkivallan muodosta, pitäisikö tiettyjä perinteitä tarjota jatkaa EU-ssa, mutta on myös hirvittävää väkivaltaa, kuten naisten sukupuolielinten silpominen, pakkoavioliitot, lasten tai pakkosieppaukset ja monet muut hirveät tapaukset, joilla ei pitäisi olla minkäänlaista sijaa tämän vuosituhannen EU-ssa. Tämän takia EU itse liittyi Istanbulin yleissopimukseen. Tässä haluaisin jälleen kiittää teitä, Euroopan parlamenttia, siitä, että tuitte tässä asiassa niin vahvasti. Erityisesti haluaisin kiittää, no teilläkin on hyvin vaikea nimi, Rova Della Dola Bonfuota ja Rova Koratsa Biltiä, kaikista heidän ponnisteluistaan. Mikä tilanne on nyt? Edelleen on 17 jäsenvaltiota, Jos siis, jotka ovat jo ratifioineet tämän sopimuksen. Jotkut vielä odottavat, joissakin jäsenvaltioissa käydään varsin kiihkeäkin keskustelua asiasta. Otetaan esimerkiksi Bulgaria, en tässä pyri ketään äh, häpäisemään, mutta kun tämä nyt kerran on puheenjohtajavaltio, niin hyvä esimerkki mielestäni. Minä seuraan keskustelua, jota Bulgariassa käydään, ja voin nähdä, että jo otsikko Istanbulin yleissopimus luo tällaista kielteistä, vihamielistä äh, reagointia. Sitten äh, tähän liittyy ongelmia käännöksissä, kieliongelmia on on tulkittu tekstiä siitä, että tätä kautta haluttaisiin ottaa käyttöön kolmas sukupuoli. Sitten epäselvyyksiä jotka sukupuolista oikeuksista puhuttaessa. Tämä siis Bulgarissa ei tehdä eroa ö, sanojen seks ja gender välillä, siis sukupuoli ja tavallaan yhteiskunnallinen sukupuoli asian välillä. Voitte ymmärtää, että on monia odottamattomiakin kysymyksiä, joita tulee esiin. Minä en tällaista odottanut, täytyy myöntää. Ja sitten vielä on varsin vahvaa tuntemusta joissakin piireissä, tärkeissä piireissä joidenkin sidosryhmien kohdalla, että Istanbulin yleissopimus voisi tuhota perinteellisen perheen. Ja tässä minun pitää pystyä paremmin selittämään, että se, mitä me haluamme saavuttaa tämän yleissopimuksen kautta ja kaikella muulla, mitä teemme, me yritämme poistaa väkivallan, joka koostuu naisiin, lapsiin, perheväkivallan, joka edelleen on laaja ilmiö kaikissakin jäsenvaltioissa EU-sakin. Ja meidän täytyy pystyä ratifioimaan tämä yleissopimus. Jotkut jäsenvaltiot, hiljattain Slovakia, haluavat kulkea sitä tietä, että eivät ratifioi, mutta valikoivat täältä joitakin kohtia, elementtejä ja ottavat ne sitten omaan rikoslainsäädäntönsä mukaan. Minä edelleenkin uskon ja toivon ja tulen tekemään parhaani, että saisin heidät vakuutet, vakuutetuksi siitä, että tämä pitää ratifioida. Tämä on toiseksi paras vaihtoehto, josta en pidä. En halua tätä. En halua tällaista lähestymistapaa, mutta haluan vain nyt kertoa teille, suoraan, että jotkut jäsenvaltiot yrittävät löytää ainakin jonkinlaisia ratkaisuja, joista en aina ole kyllä samaa mieltä, mutta tämähän on jäsenvaltioiden tehtävä, he päättävät, tai anteeksi, ne päättävät. Sitten roman, romaneista taas oma tuskallinen tarinansa tämäkin. Meillä on EU-ssa strategia. Meillä on strategioita jäsenvaltioita varten, miljoonia sanoja, miljoonia sivuja, eikä kovinkaan suuria tuloksia. Tämän takia haluan tehdä kunnollisen romanistrategian arvioinnin EU-tasolla. Olen tavannut arvioijia ja olen pyytänyt heitä kertomaan todellisen kuvan tilanteesta ja arvioimaan, mikä toimii ja mikä ei toimi. Annan teille esimerkin valtioista, joissa, jo, joiden kohdalla on ryhdytty rikkomusmenettelyyn koskien romanilaisten koulutusta. Ja tässä alkuun täytyy jos todeta, että jatkossakin tulen ryhtymään rikkomusmenettelyihin tarvittaessa, mutta minusta olisi parempi nähdä tuloksia paikan päälle. Ja minulle tulokset eivät tai siis haluan, että tapahtuu jotakin, jotakin muutoksia edeksi. Ja kun minä analysoin tilannetta yhdessä näistä kolmesta jäsenvaltiosta ja kun puhuin opettajille kouluissa ja kun puhuin vanhempien kanssa, kun puhuin aktivistien kanssa, kun puhuin poliitikkojen kanssa, niin tuli selväksi, että koulutus ei pysty yksin tätä ongelmaa ratkaisemaan. On ihan ok, että on, on, on hyvä, että näissä maissa on lainsäädäntökoulunsa, joka sulkee pois syrjinnän, mutta meidän pitää tehdä enemmän työtä perheiden parissa, toimia enemmän köyhyyttä ja työttömyyttä vastaan ja meidän täytyy toimia segregaatiota vastaan, ei vain koulutuksessa, vaan yleensäkin. Tässä on kyllä työsarkaa kaikille toimijoille jäsenvaltiotasolla, enkä niinkään pidä sanoista holistinen lähestymistapa, kun se on niin klisee, omainen, mutta tässä sitä kyllä kipeästi kaivataan. Ja minä tulen vierailemaan kaikissa niissä maissa, joissa ongelmia on, kun pitäisi täytäntöönpanna romanistrategiaa. Tämän vuoden aikana tulen tämän tekemään, koska haluan ymmärtää paremmin ongelmat, jotka syntyvät käytännössä. Ja tulemme sitten muokkaamaan strategiaamme niin, että saadaan sinne asioita, jotka toimivat. Ja tähän liittyy myös tällainen käytännöllinen kulma, miksi toimimme juuri nyt, koska pian tulemme puhumaan konkreettisista prioriteeteista koskien uutta rahoituskehystä. Meidän ei pidä toistaa samoja virheitä. Kun ohjelmoidaan rahat, joka ei auta yhtään mitään eikä yhtään ketään, meidän pitää kohdentaa varat paremmin. Tämä romaneista. Sitten syrjinnästä ja afrofobiasta ja muista kysymyksistä. Uh, doing, uh, we are doing our best. Me teemme parhaamme, jotta voimme tehdä selväksi, että syrjintää ei voida suvaita EU:ssa. Meillä on lainsäädäntöä, meillä on puitepäätös jotka liittyy rasismiin ja mukaisvihamielisyyteen, niin sitä täytyy panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten meillä on syrjinnän vastaisia lakeja. Ja meidän täytyy saada myöskin yhtäläisen kohtelun direktiivin läpi. Ja kysyitte myöskin tästä direktiivistä, eli missä mennään. No se on nyt jumissa neuvostossa. Eli täytyy keskustella sitten keväällä ministerien kanssa. Ja varmaan taas todetaan, että tästä tulee kallista. Ja voisin vähän päivittää näitä talouslukemia. Tämä lainsäädäntö on vuodelta 2008. Ja ymmärrän kyllä sen, että jos ei ole päivitettyä talousanalyysiä tai vaikutusten arviointia, niin me emme pysty esittämään näitä vasta-argumentteja. Niin tämä maksaa jotain, mutta edut myös rahallisesti ovat tällaisia. Eli siksi haluan käyttää paljon aikaa ja energiaa tähän tänä vuonna. Kerron teille ja voitte sitten kuulla, miten keskustelut ovat sujuneet neuvostossa. Ja voin sitten palata tähän vuoden loppupuoliskolla. Me kaikkihan tiedämme, että voimme tehdä vahvistettua yhteistyötä, mutta mielestäni tämä on liian tärkeä asia, että mukaan lähtisi vain muutama jäsenvaltio. En vastannut vielä Jurekin kysymyksiin. Niin suora demokratia. No henkilökohtainen näkemykseni. Minä en vastusta kansanäänestykseen suoraa demokratiaa, mutta Täytyy aina katsoa, mitkä ovat olosuhteet. Ja henkilökohtainen näkemykseni on, että meidän pitäisi oppia vähän Brexitistä. On hyvin helppoa aivopestä ihmisiä ja vaikuttaa kansalaisiin valheilla. Ja meidän täytyy miettiä kaikkia näitä seuraamuksia kansanäänestyksistä, mutta jäsenvaltiot päättävät, ja kantavat vastuun. Sama koskee perhekysymyksiä. Se kuuluu jäsenvaltioille. Eli en nyt siihen ota mitenkään virallisesti kantaa. Sitten pääsihteerin nimittäminen. Kiitoksia. Tämä oli vähän yllättävä kysymys. Sofi Intfeltillä aina on hyviä kysymyksiä. Täytyy sanoa, että en ole saanut mitään kysymystä kansalaisilta, jotka yleensä kirjoittavat minulle. Minulle kirjoitetaan yleensä köyhyydestä ja syrjinnästä ja rikostapauksista, mutta en ole saanut mitään kysymyksiä tähän liittyen. Kollegio tuki ehdotusta ja se siitä. Eli siitä en osaa sanoa enempää, mutta palasin kuitenkin tähän kysymykseen. Eiköhän jotain väliin. Eli tietosuoja EUn toimielimissä. Komissio tekee intensiivisesti työtä, jotta tämä voitaisiin estää, koska tämä pitäisi saada voimaan nyt kun yleistietosuoja-asetus on astumassa voimaan. Me löysimme ihan hyvän ratkaisun, kun ajatellaan tätä law enforcement-virastoa ja toivottavasti saamme tämän asian viety eteenpäin, koska sitä nyt kipeästi tarvitaan. Niin, kun unohtui jotain? Niin, sama koskee e-privacyä. Eli neuvottelut pitää saada päin. what, what bit did, did miss? Niin, no mikähän siellä jäi vielä ilman vastausta? Equal Treatment Directive, I have just said that uh, I will... Niin yhtäläisen kohtelun direktiivi. Se käsitellään tänä vuonna keskustelu jäsenvaltioiden välillä – koskettelee nyt tämänhetkistä tilannetta, mutta kannat eivät ole muuttuneet sen jälkeen, kun tästä viimeksi keskusteltiin. Eli haluan tehdä tämän sitten keväällä ja haluamme päivittää näitä makrotaloudellisia lukuja ja meillä on sitten paremmat käsitykset näistä kustannuksista ja eduista. Eli haluaisin palata tähän sitten tänä syksynä. Ja toivottavasti vahvistettu yhteistyö ei ole ratkaisu, mutta se saa nyt tämän olla vaihtoehto. Mutta se, mitä ministeriltä viimeksi kuulin, niin tämä on kuitenkin periaatteellinen kysymys. Ja meidän kaikkien tulee olla tässä mukana. No sitten yksi kysymys, joka liittyy yhtäläisen kohtelun direktiiviin, on se, että se ei, tai siis se liittyy yhteen ministeriön kyllä jäsenvaltioissa, mutta sitten tarvitaan yhteistyötä muista ministeriöistä. Tämä on horisontaalinen kysymys ja siksi se on ongelmallisempi tietyissä jäsenvaltioissa. Ja sitten ihmiskauppa. Minulla ei ole tällaisia tietoja. Eli voin valata tähän ja valata sitten tähän kysymykseen sen jälkeen, kun olen saanut lisätietoja. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen maraton istunto. Kiitos tästä ja kiitos kollegoille näistä monista kysymyksistä. Tämä oli todella kaiken kattava keskustelu, koska salkkukin on niin laaja. Kiitos oikein paljon kollegat ja tavataan muutaman kuukauden kuluttua varmasti. Ja tiedän, että jäsenillä on kahdenkeskisiä tapaamisia kanssanne. Um, uh, Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia kysymyksistä ja odottelen sitten yhteistyötä asioista, joista on keskusteltu tai jostain uusista asioista. Niin, kiitos oikein paljon tästä ja työstänne. Kiitos oikein paljon kollegat. Tämä kattava osio saatiin nyt päätökseen ja viimeinen kohta on lykätty, joten siirrytään suoraan koordinaattoreihin. Meidän piti aloittaa kello 17.30. Ei, ei, ei mitään taukoja. Kiitos. Colleagues, um, we're going to go straight to the coordinators meeting, but if, you, if you're not um, in the coordinators meeting, if you could leave. Jos te ette ole koordinaattorien kokouksessa, voitte poistua, pyydän. Ja aloitamme sitten, kun kaikki koordinaattorit ovat täällä paikalla. Kiitos.